Diamo inizio. Aloittakaamme istuntomme ja pyytäisin teitä istutumaan. Innanzitutto voglio ringraziare Aluksi haluaisin kiittää kaikkia läsnäolijoita. Haluaisin aluksi kiittää tämän tärkeän seminaarin järjestäjiä, kaikkia tänään puheenvuoron käyttäviä. Ja erityisesti haluaisin kiittää komission jäsen Marian Fischer-Böliä sekä Eskil Anderssonia, joka on Ruotsin maatalousministeri. Kiitos, että otitte tämän kutsun vastaan. Nyt voimme avata tärkeän ikkunan ja ryhtyä pohtimaan – yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta mahdollisimman korkealla tavo- tasolla. Ja pohdimme yhtä aikaa yhteisön budjetin uudistamista. Se vaikuttaa hyvin pitkälti siihen, että maatalouspolitiikkaan kohdistuu kahdenlaisia riskejä. Toisaalta se joutuu kilpailemaan muiden politiikan alojen kanssa budjetissa ja toisaalta sitten niiden asioiden kanssa, johon komissio on lähtenyt eli siihen, että maatalouspolitiikkaa ollaan muotoilemassa hyvin voimakkaasti uudestaan. En, en halua sanoa, että budjetilla ei tarvitse tukea muita politiikan aloja. Kyllä niitä on tuettava, mutta on valitettavaa, että budjettivaroja pitää poistaa juuri tällaiselta talouden alalta kuin maatalous on. Se on lähestulkoon ainut politiikan ala, jolla, jolla tällä tavoin puututaan maankäytön hallinnointiin EU:ssa. Nyt edessämme on myös historiallinen toimielinten välisten suhteiden muutos, kun Lissabonin sopimus on astumassa voimaan. Parlamentin rooli tulee tehostumaan ja se pääsee entistä voimakkaampaan rooliin lainsäädännössä myös maatalouskysymyksissä. Ja näin sen roolista tulee äärimmäisen tärkeä, koska se on välttämätön tärkeä eurooppalaisessa päätöksentekoprosessissa. Tänään voimme alkaa käydä keskustelua yhteisestä maatalouspolitiikasta ja sen tulevaisuudesta. Siihen tarvitaan uutta sisältöä niin, että se sopeutuisi muutoksiin yhteiskunnassamme Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Eurooppalainen yhteiskunta on uusien haasteiden edessä, samoin politiikkamme ja toimielimemme. Maatalouspolitiikka on ollut Euroopan rakentamisessa äärimmäisen tärkeä rakennuspalikka. Ja maan käytössä se on ollut yksi tärkeimmistä politiikan aloista. Sen varaan on rakennettu eurooppalainen vastaus uusiin haasteisiin, kuten kestävyys, kestävä kehitys, elintarviketuotanto ja niin edelleen. Maatalouspolitiikka ja maaseudun kehittämispolitiikka täytyy päivittää, jotta saadaan aikaan mahdollisimman paljon yhteiskuntaan kohdistuvia myönteisiä seuraamuksia ja puuttua niihin heikkouksiin, joita siinä vielä on. Kun pohdimme kasvua, huomaamme, että meidän täytyy vastata uudella tavalla globaaleihin haasteisiin, ja tässä maataloudella voi olla tärkeä rooli. Meidän täytyy tehostaa YMPn uudistusprosessia, joka aloitettiin vuonna 2003, ja se on antanut maataloussektorille ja maaseudulle uudet kasvot. Näin korostetaan sitä myönteistä roolia, joka maanviljelijällä on, ja tätä kautta voidaan tukea hintakehitystä oikealla tavalla. Ja nyt olemme todella menossa uuteen suuntaan. Ja tuet korvataan sen mukaan, minkälaisia palveluita viljelijät tarjoavat yhteiskunnalle. Tämä uusi filosofia on äärimmäisen aktuaali, päivän polttava. Ja nyt kuitenkin on vaara siitä, että nämä ajatukset jäävät marginaalisiksi. Ja maatalouteen liittyvät haasteet jäävät syrjään muiden haasteiden saadessa jalansijaa. Komissio on laatinut Reform Agenda for Global Europe – asiakirjan. Ja näyttää siltä, että tälläkään ei päästä välttämättä parempaan suuntaan. Tämä on siis epävirallinen asiakirja, mutta tiedämme hyvin tarkkaan, minkälaista sisältöä asiakirjassa on. Näyttää siltä, että joiltakin osin ollaan hieman likinäköisiä tässä politiikassa. Ja tapa, jolla ollaan toimittu, ei näyttäisi siltä, että pääsisimme erityisen hyvin eteenpäin tässä historiallisessa hetkessä, jota elämme. YMPn uudistus on monelta osin ristiriitaista ja siksi todella haluamme kuulla, mitä Marion Fisher-Böll komission jäsenen meille kertoo maatalouden uudistuksiin liittyy taistelu ilmastonmuutosta vastaan, se, että säilytetään tuotantorakenne, säilytetään biologinen monimuotoisuus, eläinten hyvinvointi ja vesivarojen käyttö oikealla tasolla. Ja siksi on paradoksaalista, että puhutaan siitä, että vähennettäisiin määrärahoja ja vielä oudompaa on se, että halutaan puuttua budjettiin kun muutoksia ollaan tekemässä. Saman aikaan näyttää hyvin oudolta, että tässä asiakirjassa viitataan jäsenvaltioiden vastuu, vastuuseen maatalousmenoissa. Tässä halutaan estää kaikin tavoin YMPn uudelleen kansallistaminen – ja se, että syntyisi epätasapainoinen tilanne YMP. Tämä aiheuttaisi suurta vaaraa integraatiolle. Nyt kun elämme talouskriisissä, tiedämme, että kaikkein köyhimpien jäsenvaltioiden olisi hyvin hankala rahoittaa YMPtä. Tässä syntyisi epätasa-arvoinen tilanne. En kuitenkaan halua tällä tavoin teksisesti nyt analysoida tätä asiakirjaa, mutta Tähän liittyy suuria yhteiskunnallisia ympäristöllisiä riskejä ja esimerkiksi meiriala näyttää, että jos kuluja vähennetään, se ei tarkoita sitä, että käytetään vähemmän Euroopalle, vaan päinvastoin näin pystytään puuttumaan erilaisiin vääristymiin. Hallitukset, kuten äh, Ranskan, Espanjan ja Saksan hallitukset, ovat ottaneet tilanteeseen kantaa. Ja tällä tavoin voimme puuttua esimerkiksi viljelijöihin kohdistuvaan erilaiseen kohteluun. Ja lopuksi toteaisin, että tämä budjetti näkemys, jonka komissio on nyt antanut, voi olla sellainen, että parlamentti sitä tasapainottaa. Lissabonin sopimus, joka astuu voimaan joulukuun alussa, muotoilee politiikkaa nyt siis uudella tavalla ja erityisesti juuri maatalouspolitiikkaa. Päätöksentekoprosessissa parlamentilla, joka edustaa suoraan Euroopan kansalaisia, ja parlamentti saa siis tätä kautta tasa-arvoisen roolin neuvoston ja komission nähden. Ja näin se voi entistä paremmin vastata kansalaisten toiveisiin. Ja tässä uudessa toimielinten välisessä kuviossa toivon, että parlamentti voisi modernisti ja oikealla tavalla vastata haasteisiin, joita yhteiskunnassa on, ja jotta voimme vastata haasteisiin oikealla tavalla. Kiitoksia ja pyydän anteeksi, että pidin tämän kaltaisen alustuspuheenvuoron, mutta mielestäni on tärkeää tuoda esiin mitkä ovat meidän valiokunnallemme tärkeitä kysymyksiä tässä aiheessa. Nyt haluaisin aloittaa itse seminaarin ja antaa puheenvuoron neuvoston puheenjohtajavaltio Ruotsille, ministeri Eskilsonille. Olkaa hyvä. Tack Paolo, herr ordförande, ärade ledamöter. Jag vill... Kiitos Paolo, herra puheenjohtaja, hyvät euroedustajat. Haluaisin heti aluksi todeta, että tämän seminaarin aihe on erinomaisen hyvin valittu. Eihän tätä tarvitsisi edes sanoa mutta ääneen, mutta on selvää, että maatalous on sellainen asia, joka meitä kaikkia kiinnostaa ja kollegani neuvostossa ovat samaa mieltä. Yhteisen maatalouspolitiikan uudelleen muokkaaminen vuoden 2013 jälkeen on keskeisin asia maatalouspolitiikassa tulevina vuosina. Elämme jännittäviä aikoja. Lissabonin sopimus astuu pian voimaan ja se merkitsee tiiviimpää yhteistyötä neuvoston ja parlamentin välillä. Tätä minä odotan innolla ja minä tulin mielelläni tänne parlamenttiin useamminkin vierailulle. Keskustelu siitä, kuinka yhteistä maatalouspolitiikkaa tulisi uudistaa vuoden 2013 jälkeen, on vasta alkuvaiheessa. Ensimmäiset askeleet otettiin Ranskan puheenjohtajuuskaudella syksyllä 2008. Tsekin puheenjohtajuuskaudella keskityimme keskustelemaan suoraan suorasta tulotuesta. Minusta on tärkeää keskittyä nyt ennen kaikkea maaseutualueiden kehittämiseen. Kuten tiedätte, ensi viikon maatalousneuvostossa aion käydä aiheesta suuntaa antavan keskustelun. Ensi viikon maatalousneuvostossa jäsenvaltiot tulevat kertomaan, mitkä ovat niiden suurimmat maataloushaasteet. Samalla jäsenvaltiota pyydetään ottamaan kantaa siihen, kuinka maaseudun kehittämisohjelmaa tulisi kehittää, jotta uudet haasteet voidaan ottaa huomioon. Yksi haaste, joka minulle ja monille muillekin on tullut mieleen, on muuttuva ilmasto. Ilmastonmuutos on globaali haaste. Se on ehkä suurin haaste, joka maailmalla on koskaan ollut. Tieto siitä, että ilmasto muuttuu, johtaa siihen, että meidän täytyy saada aikaiseksi kestävä yhteiskunta. Ilmasto ja maatalous olivat epävirallisen maatalousministerikokouksen aiheena äh, syyskuussa Veksössä. Sinähän muistat sen, Paolo. Ja tuolla Veksössä olimme varsin yksimielisiä siitä, että yhteisellä maatalouspolitiikalla on merkittävä rooli kasvihuonekaasujen vähentämisessä ja siinä, kuinka maatalouselinkeinoa tulee sopeuttaa muuttuvaan ilmastoon. Eurooppalaisten maanviljelijöiden tulee myös osallistua omalta osaltaan kamppailuun ilmastonmuutosta vastaan. Tämä pätee maataloussektorin ohella tietysti kaikkiin muihinkin toimialoihin. Minusta on ehdottoman välttämätöntä, että ilmastonmuutos asiat otetaan huomioon tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kuinka se parhaiten tehdään, on tietysti keskustelua vaativa aihe. Minusta on tärkeää, että muutoksen torjuntaan liittyviä toimenpiteitä ei eristetä. Tähän liittyy paljon muitakin tekijöitä, esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, vesivarojen asianmukainen hallinta ja niin edelleen. On tärkeää, että ilmastonmuutosasioita käsitellään laajemmassa kokonaisuudessa ja sen, siinä käsittelyssä otetaan huomioon myös muut haasteet. Toinen kysymys, joka mielestäni on tärkeä, on se, että kuinka voimme kehittää ja elvyttää uusia elinkeinoja maaseutualueilla. Tämä on tullut päivän polttavaksi kysymykseksi erityisesti nykyisessä talouskriisissä. Usein korostetaan sitä, että maaseutuympäristön pitää olla houkutteleva paikka asua ja työskennellä. Toisessa pilarissa on olemassa välineitä, joiden avulla yritykset voivat kehittää uusia liikeideoita ja kehittää uusia liiketoiminnan muotoja myös maaseutualueilla. Tärkeää on pitää kiinni jatkuvasta kehittymisestä ja tukea yrityksiä siten, että ne voivat jatkossa seisoa omilla jaloillaan ja luoda kasvua ja työllisyyttä. Kun yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta puhutaan, niin samalla pitää puhua myös itse YMPn sisäisistä uudistuksista. On selvää, että tämän päivän YMPssä on vakavia puutteita, joihin meidän tulee pureutua. Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että maatalouspolitiikalla on merkittävä rooli siinä, että se luo yhtäläiset edellytykset kaikille maanviljelijöille. Yhtenäismarkkinat vaativat yhteistä maatalouspolitiikkaa, mutta meidän täytyy saada aikaiseksi sellainen politiikka, jonka avulla voimme vastata nykyajan haasteisiin ja joka samanaikaisesti on hyvin perusteltu ja oikeudenmukainen veromaksajien näkökulmasta. Jos ajatellaan suoraa tulotukea, niin useat jäsenvaltiot, ennen kaikkea uudet jäsenvaltiot, ovat sitä mieltä, että tulotasoja tulee tasapainottaa tulotaso tai tukitaso perustuu historiallisille tuotantotasoille. Ja mitä kauemmaksi viitevuosi jää, niin sitä vaikeampaa on perustella ne suuret erot näissä tukitasoissa, jotka jäsenvaltioiden välillä nykyään vallitsevat. Minusta on tärkeää, että huolehdimme tukitasojen tasapainottamisesta vuoden 2013 YMPn uudistuksen jälkeen. Meidän täytyy myös miettiä, missä määrin suora tulotuki nykyaikana tukee sen tavoitteen saavuttamista, että maanviljelijöillä on asianmukainen tulotaso. Sivuvaikutus suorasta tulotuesta on tietysti se, että markkinahinnat ovat nousseet maataloussektori on velkaantunut viime vuosina aika merkittävästi ja suurin osa tästä johtuu siitä, että markkinointikustannukset ovat lisääntyneet. Ja tämä haittaa eniten uusia maanviljelijöitä tai sellaisia, jotka haluavat laajentaa toimintaansa. Lopuksi toteaisin, että minä olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy tähdätä siihen, että nykyinen avokätinen tulotuki voitaisiin vähittäin poistaa. Tärkeää on, että maatalouspolitiikka keskittyy ennen kaikkea siihen, kuinka voidaan korvata luonnonoloista johtuvia vaikeuksia ja kuinka voidaan kohdistaa tukea niin sanotuille kollektiivisille uutuuksille. Tällä tarkoitan sellaisia asioita, joita markkinat haluavat, mutta joita markkinat eivät voi tarjota. Näistä on mainittu jo esimerkkejä tässä puheenvuorossani. Ja tällaista tukimahdollisuutta olisi mahdollista antaa nimenomaan toisen pilarin kautta. Minä näen yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuden nimenomaan toisessa pilarissa. Kiitos herra puheenjohtaja. Grazie Eskil, grazie di questo tuo intervento. Kiitoksia ministeri. Kuuntelemme ensin näitä kahta asiantuntijaa, sen jälkeen käymme keskustelua, joten valmistautukaa ja valmistelkaa puheenvuoronne etukäteen. Ja nyt olen tyytyväinen sen antaa puheenvuoron Marian Fisher-Böllille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi kiittäisin teitä siitä, että olette järjestäneet tämän workshopin ja kiitos siitä, että kutsuitte minut tänne paikalle myös muutaman sanasen sanomaan. Annat ehkä anteeksi, että minä keskityn nyt puheenvuorossani tiettyihin asioihin, sillä kun saan vain 10 minuuttia aikaa puhua yhteistä maatalouspolitiikasta, niin se on aika vähän. Ja tässä on aika paljon yksityiskohtia, eli antakaa nyt anteeksi, jos näin teen. Mutta aivan ensiksi haluaisin tehdä erään asian aivan kristallin kirkkaasti selväksi. Eli minä olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme vahvaa maatalouspolitiikkaa tulevaisuudessa. Olen lukenut kaikenlaista siitä, mitä mieltä itse olen eri sanomalehdistä. Joskus näin, että minut kuvataan ultraliberaaliksi, joka haluaa jättää aivan kaiken markkinoiden päätettäväksi. Tämä on täyttä hölynpölyä kaikki, jotka seuraavat keskusteluja, ovat tästä hyvin tietoisia. Mutta toisaalta haluan myös tehdä erään seikan hyvin selväksi, eli yhteinen maatalouspolitiikka kaipaa lisää muutoksia tulevaisuutta varten, mutta niiden pitäisi vahvistaa yhteistä politiikkaa eikä suinkaan heikentää sitä, ja tämä on mielestäni mahdollista. Miksi sitten tarvitsemme vahvaa politiikkaa maaseudun kehitystä ja maataloutta varten? No ensinnäkin siksi, että ollaan huolestuneita elintarviketurvallisuudesta, elintarvikevarmuudesta. Tiedämme, että väestö maailmassa kasvaa koko ajan 7 miljardista. Tällä hetkellä odotetaan kasvun olevan saavuttavan 9 miljardia vuonna 2050. Tiedämme myös, että ihmisten ruokailutottumukset muuttuvat. Aasialaiset nykyään syövät yhä enemmän lihaa, eivät ainoastaan riisiä. Tälläkin on omat vaikutuksensa. Tästä syystä meidän on annettava tukea matalostuotannollemme. On sanottu, että lisäystä tarvitaan 70-100 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Elintarvike turvallisuus riippuu osittain kaupasta ja Euroopan unionilla on jatkossakin hyvin myönteinen suhtautuminen maatalouskauppaan. Voidaan varmasti olla samaa mieltä siitä, että sitä saadaan kaiken kaikkiaan aika paljon rahaa. Toisaalta emme saa unohtaa kotimaan sisäistä tuotantoamme, jos liian suuri osa elintarviketarjonnasta keskittyy maapallon tietyille alueille, niin siihen voisi vaarallisesti vaikuttaa erilaiset shokit, jotka perustuisivat esimerkiksi sairauksiin tai muihin. Emme me tällaista uhkapeliä voi lähteä pelaamaan. En halua lähteä sellaisen tilanteeseen, että me olisimme haavoittuvaisia elintarviketuotannossamme. On havaittavissa, kuinka helposti haavoitumme esimerkiksi kaasun tuonnin osalta. Euroopan unionissa, jos jotkut tuottajat yksinkertaisesti panevat hanat kiinni, jos elintarvikkeiden osalta kävisi näin, niin tämä olisi ihan kauhea. Me joutuisimme todelliseen vaaratilanteeseen. Näin ei saa käydä. Ja sitten tarvitsemme vahvaa politiikkaa, jota voidaan varmistaa se, että maa, maata hallinnoidaan oikein, maatalousmaata, maatalousmaa ja metsät kattavat 80 prosenttia pinta-alastamme ja monessa paikassa Eurooppa, jos maataloustuotanto yhtäkkiä loppuisi, niin sillä olisi hyvin eh, vakavat ympäristövaikutukset monessa tapauksessa viljelyn lopettaminen johtaisi siihen, että maaperään erosio jatkuisi ja joistain aloista tulisi yksinkertaisesti aavikkoja. Ja emme myöskään saa unohtaa, että kolmasosa maatalousmaasta on hyvin arvokkaita luonnon monimuotoisuuden osalta. Ja nämä tällaiset alueet katoaisivat, jos maataloustuotanto loppuisi ja meidän pitää lopettaa monipuolisuuden väheneminen ensi vuoteen mennessä. Ja sitten tarvitsemme vahvaa politiikkaa, jotta voimme torjua ilmastonmuutoshaasteet. Noin 11 prosenttia meidän kasvihuonepäästöistämme tulee Euroopan unionissa maatalouspäästöistä. tulkikorjaa 9 prosenttia tulee maatalouspäästöistä. Tämä on kovin suuri määrä, mutta kuitenkin näitä päästöjä on leikattava. Ja tämä helpottaa sitä, että pystymme sopeutumaan niihin muutoksiin, jotka ilmastonmuutos tuo tullessaan. Ja sitten tarvitsemme myös vahvaa politiikkaa, jotta voimme antaa tukemme tasapainoiselle maaseudun kehittymiselle. Jos ajatellaan väestö tiheyttä, niin maantalousalue, maaseutualue kattaa noin 9 prosenttia meidän pinta-alastamme ja siellä asuu yli puolet Euroopan väestöstä. Maaseutu on useasti hyvin tärkeä alue, sellainen vaikka jossa voi asua ja työskennellä, mutta silloin kun peruspalveluita ei ole, tarvitaan joskus julkista tukea ongelman ratkaisemiseksi. Jos tarvitaan vahvaa politiikkaa, niin minkälaista sen pitäisi olla yleisesti ottaen? Minä olen aivan vakuuttunut siitä, että me emme voi mennä takaisin tulevaisuuteen. Nyt ne ajat, jolloin markkinoita tarkkaan säädeltiin, ovat ohi. Tämä lähestymistapa oli aikoinaan ihan hyvä, mutta se ei kuitenkaan toiminut tehokkaasti, kun tuettiin viljelijöiden tuloja ja sillä oli kielteisiä sivuvaikutuksia. Jos suuri yleisö Euroopan unionissa ajattelee edes hetken, käy mielessä, että meillä on jotain tällaista mielessä, niin YMPlle annettava tuki kyllä varmasti saman tien laskee. Ja voin taata teille, että haikalat tulevat veteen ja sieltä nappaamaan itselleen nopeasti kaiken se, mitä vain voivat YMPstä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettäkö kaikki sääntely pitäisi purkaa mielestäni. Päinvastoin minä en halua leikata budjettikuluja ainoastaan leikkaamisen vuoksi. Meidän on yhtäältä jatkossakin annettava tuottajille mahdollisuus vastata kilpailukykyisesti markkina signaaleihin, mutta toisaalta meidän on tuottava heitä kriisitilanteessa, jotta meidän tuotantopohjamme ei joudu tarpeettomasti vaikeaan asemaan. On mahdollista toimia niin, että kilpailukykyä vielä edistetään. Ja näin pitää tehdä, mitä tulee sitten maan hallinnointiin. On ymmärrettävä, että maataloustuotteet ovat tärkeässä asemassa. Kyllä sääntelyä jonkun verran tarvitaan, mutta meidän on myös autettava tuottajia silloin, kun heidän on maksettava ympäristöä kuluistaan, sillä useinhan käy niin, että markkinat eivät näistä kuluista vastaa. Sama pätee ilmastonmuutokseen. Tältäkin osin tarvitaan sääntelyä, mutta jos annamme tuotteille liikaa sääntöjä seurattaviksi, emmekä pikkusormeakaan nostaa heitä, heidän auttamisekseen, niin kyllä meidän ongelmamme vain kasvavat ja joudumme riippuvaisiksi tuonnista. Meidän pitää kertoa, pitäisi kertoa tässä tilanteessa, miksi me tuomme yhä enemmän ruokaa ulkopuolelta ja sellaisia elintarvikkeita, jotka on tuotettu alhaisempien standardien valitessa kuin EU-ssa. Tarvitaan investointeja ympäristöystäväisyyden edistämiseksi. Tarvitaan tekniikkaa, koulutusta. Muutokset ovat joskus aika pieniä, mutta tällaiset investoinnit ovat todella perusteltuja. Ja jos ajatellaan maaseutukehitystä yleisemmin, niin meidän lähestymistapaamme, eli että haluamme antaa mahdollisuuden jäsenvaltioille ja alueille itse valita sieltä, mitä haluavat. Tämä on hyvä tapa toimia, mutta varmasti tässäkin vielä on parantamisen varaa. Yleisesti ottaen YMP-kannalta meidän pitäisi suhtautua avoimesti uusiin ajatuksiin ja olen siitä mieltä, että ei pidä haaskata sellaisia asioita ja päästä niistä eroon, jos asiat ovat hyvin toimineet, mutta samalla olen sitä mieltä, että emme saa olla historian vankeja. Ja sitten vielä loppukommentti. Meidän on saatavaa pidettävää yllä YMPlle annettavaa tuki on siis tässä asemassa. Sitä on jatkossakin tuettava, yleisön on kannatettava sitä, mutta on selvää, että meidän toimintamme voivat vaikuttaa siihen, miten rahat jaetaan jäsenvaltioiden välillä, niin kuin Erlan Eskisen meille kertoi. Eli pitää tällaista, miten rahat jaetaan jäsenvaltioiden välillä. Tiedän, että tämä asia on hyvin arkaluontoinen ja meidän pitää olla poliittisesti realistia, realistisia, kun siitä puhumme. Mutta poliittista realismia tarvitaan myös toisessa mielessä, eli emme voi toisaalta puolustaa YMPtä ja sanoa, että se on perustanlaatuisen tärkeää EU-politiikkaa, jos toisaalta vaikuttaa siltä, että tässä ainoastaan kynsiä hampain taistellaan, jotta kukin saisi oman osionsa jatkossakin. Me varmasti pystymme vakuuttamaan yleisön siitä, että sillä on oma tärkeä asemansa, kun saadaan aikaan vihreää kasvua tulevaisuutta varten. Ja sitten puheenjohtaja ihan lyhyesti kommentoisin tätä budjettitarkastuspaperia, jota ei ole olemassa. Minun on sanottava, että olen ihan yhtä yllättynyt kuin tekin, kun tästä kuulin. Minä en ole sitä koskaan aikaisemmin nähnyt ja suoraan sanoen Minusta tuntuu, että tässä jotkut komission virkamiehet ovat kehitelleet omia ajatuksiaan siitä, miltä tulevaisuus voisi näyttää budjettitarkastelun näkökulmasta. Tämä asiakirja on, miten se nyt sanottaisiin, siitä vaan roskiin. Ja seuraavan komission on annettava omaa paperinsa koskien seuraavaa budjetin uudelleen tarkastelua. Eli toivottavasti kun tämän näitte ja näitte paljon tekstiä yhteisrahoituksesta, toivottavasti ettei teillä käynyt mielessäkään, että minä olisin tämän hyväksynyt, sillä tehän tiedätte, mitä mieltä minä olen yhteisrahoituksesta maatalouspolitiikan alalla. Eli uskokaa nyt, tämä asiakirja, sitä ei ole olemassa, se ei koskaan enää tule taas pöydälle vaan seuraava komissio joutuu esittämään omat ajatuksensa budjettiin liittyen ja se, miltä nämä tulevat näyttämään, no enpä osaa ennakoida. Kiitos. Grazie. Cara Marianne, come senti... Kiitos, hyvä Marian. Tämä vapauttava suosionosoitus on merkki siitä, kuinka tyytyväisiä olemme siihen, mitä sanoit. Ja nyt teit selväksi sen, että tätä asiakirjaa ei ole olemassa. Mutta valitettavasti olen kyllä nähnyt tärkeiden päivälehtien etusivut ja huolenaiheet ovat varsin suuria kaikkien keskuudessa. Mutta kiitos näistä tarkennuksista. Kuuntelimme niitä innolla. Nyt jatkamme seminaaria. Meillä on paikalla, kuten tiedätte, neljä tunnettua oman alansa asiantuntijaa, hyvin tunnettua sellaista. Ja nyt kaksi ensimmäistä asiantuntijaa. Paikalla ovat Buckwell CLAsta ja sen jälkeen Chatelier, joka edustaa INRAta ja sen jälkeen jatkamme keskustelua ja kuulemme vielä kahta asiantuntijaa. Mutta nyt annan puheenvuoron professori Buckwellille. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa, että minulla on mahdollisuus puhua Euroopan parlamentille erityisesti tällä nimenomaisella hetkellä, kun parlamentti saa kohta liki täysivaltaiset yhteispäätösoikeudet. Ja tämä vahvistaa edelleen parlamentin asemaa maatalouspolitiikassakin. Kuten tiedämme, YMP on ollut murroksessa jo sen alkamisesta lähtien. Oliko se sitten vuonna 57 vai 68? No sillä ei ole niin väliä. YMP on vuosien ja vuosikymmenten varrella hyvinkin joustavasti sopeutunut Euroopassa vallitseviin erityyppisiin olosuhteisiin. Eikä ole mikään ihme, että vuoden 1992 jälkeen, jonka jälkeen sitten YMP tai vanha YMP, joka oli nimenomaan markkinaehtoista tulotukea, ja silloinhan tuota ryhdyttiin uudistamaan McSherry-reformi, tuolloin toteutettiin ja sehän oli aivan perustavanlaatuinen muutos YMPssä. YMP on muuttumassa, se on selvää, mutta miten se on muuttumassa, se ei ole niin selvää. Ja tästä syystä olemme kokoontuneet tänne tänään ja keskustelu jatkuu vielä ainakin vuoden tai kaksi, jotta voisimme löytää konsensuksen Euroopassa siitä, minkälainen uuden yhteisen maatalouspolitiikan tulisi olla vuoden 2013 jälkeen. Ja me, meidän tulee pohtia erityisesti tätä uh, yhtenäisten maksujen järjestelmää. Ja tärkeää on, että, että muistaa, että tullatukien saajat pitävät sitä lähes automaattina ja monet muut Euroopassa kyseenalaistavat tämän järjestelmän ja pitävät sitä pikemminkin väliaikaisena tukijärjestelmänä. Meidän täytyy löytää jonkinlainen tasapaino tähän SPS-järjestelmään, tilatukijärjestelmään. Tämä ei ole hyvä järjestelmä Euroopassa, koska kaikki muut kuin maanviljelijät sitä aina kritisoivat ja kaikki Euroopan ulkopuolella joka tapauksessa. Eikä tämä ole missään nimessä hyvä asia maanviljelijöiden näkökulmasta että suuri osa heidän elinkeinostaan on jatkuvasti kyseenalaistettuna. Tämä ei ole mukava tilanne ja se luo epävarmuutta, jota yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi pikemminkin poistaa eikä lisätä. Tästä syystä käymme keskustelua. Oli varsin mielenkiintoista kuulla komissaaria ja maatalousasioiden valiokunnan puheenjohtajaa, kuinka he kuvasivat komission epävirallista asiakirjaa. Tässähän argumentoidaan hyvin voimakkaasti sen puolesta, että maatalouden osuutta budjetista pitäisi vahvasti leikata. No tästä olen siinä mielessä samaa mieltä, että ei ole järkevää ensiksi leikata budjettia ja sen jälkeen miettiä, miten loput jaetaan ja sitten katsotaan, miten asiaa pitäisi muuttaa. Ei, tämä on täysin väärä järjestys. Ensiksi pitäisi tarkastella sitä, miten YMPtä voitaisiin muokata uudelleen ja uudistaa ja kohdentaa uudelleen, mitä maanviljelijät ja kuluttajat odottavat. Meidän tulisi pohtia, mikä on maatalouspolitiikan tavoite ja miten sitä pitäisi muuttaa. Ja kun tämä keskustelu on käyty, niin sitten täytyisi pohtia sitä, miten vähäiset resurssit jaetaan tasapuolisella tavalla, jotta se olisi reilua ja yhdenmukaista. Ja vasta sen jälkeen näillä perusteilla ryhdytään pohtimaan, mikä on se euromäärä, jolla tuen osuutta budjetista leikataan. On siis vaarana, että tätä keskustelua käydään täysin väärässä järjestyksessä, joten keskustelun suunta tulisi oikaista heti kättelyssä. No ottaisin kantaa näihin esittämiini kysymyksiin. Miten YMP tulisi näyttäytyä vuoden 2013 jälkeen. Totta kai meidän täytyy ottaa huomioon perustamissopimuksen edellytykset maatalouspolitiikalle, mutta täytyy muistaa, että tässä pitäisi lähteä liikkeelle kansalaisten näkökulmasta elintarvike ja ympäristön turvallisuus. Se on tässä lähtökohtana olkoon meillä. Ja näinhän monet tahot ovat jo sanoneet. Elintarvikekriisi on ovella Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Meidän täytyy pohtia, miten voimme taata elintarvikkeiden tuotannon kaikkialla. Tätä uhkaa vesivarojen vähentyminen ja ilmastonmuutos. Nämä ovat näitä elintarviketuotannon haasteita. Ja sitten ympäristöhaasteet ovat tietysti todellisia. Meidän täytyy saada itsemme ruokituksi, mutta tehdä se paljon vähemmin vaikutuksin ilma, ilmaan, maaperään, veteen ja niin edelleen. Ja samalla pitää kiinni sitten maatalousympäristön elinkelpoisuudesta. Nämä ovat asioita, jotka ovat riippuvaisia toisistaan. Elintarviketurvallisuus riippuu tuotantomenetelmistä ja niin edelleen. Ja jos maatalous ja ympäristöintressit eivät yhdistä voimia, niin jos tässä ei lähdetä liikkeelle näillä, näiltä kahdelta pohjalla, pohjalta, niin silloin emme saavuta tavoitteitamme. Meillä on hyvät perustelut ottaa siis huomioon nämä kaksi elementtiä tässä keskustelussa. Ja jos nyt sitten vielä kohdentaisin keskusteluamme jos me keskustelemme yksityiskohtaisesti YMPn mekanismeista ja siitä, kuinka sen pitäisi sopeutua uusiin haasteisiin, minusta olisi hyvä, että pitäisi ensiksi tarkastella, mikä on vialla nykyisessä järjestelmässä. No jotkut tahot ovat sitä mieltä, että ei tässä mitään vikaa ole. Jos sitä vähän viilataan, niin YMP toimii ihan hyvin. En usko, että ihan näin hyvin asiat ovat, Minusta YMPssä on kaksi perustamanlaatuista ongelmaa, jotka tulee ratkaista, muuten emme pääse puusta pitkään. Ensiksi tilatukijärjestelmän legitiimiys ja sitten toiseksi nämä ympäristönäkökohdat. No mitä tarkoitan sillä, että tilatukijärjestelmän legitiimiys on huono? Tämä on aika vakava väite, koska tilatukijärjestelmä muodostaa 75 prosenttia nykyisestä maatalousbudjetista. No, ongelma on siinä, että kaikki tieteelliset tutkimukset, kun tarkastellaan tilatukijärjestelmän yksityiskohtia, kuka rahaa saa ja tekemällä mitä, niin ne ovat varsin huonosti kohdennettuja maksuja. Se on, se on konsensusmielipide. Jotkut sanovat, että tässä otetaan huomioon erilaisia näkökohtia. Jotkut ovat sitä mieltä, että tuloa annetaan, koska maanviljelijät pitävät maaseudun elinkelpoisena ja osallistuvat elintarviketurvallisuuden kohentamiseen ja niin edelleen. No kaikissa näissä on totuuden siemen, mutta ne eivät ole riittävä perustelu sille, minkä takia EU syytää maanviljelijöille niin paljon rahaa kuin se tekee. Ja tässä on se ongelma tämä on tilatukijärjestelmän perimmäinen ongelma ja käytännön tasollakin sillä on suuria vaikeuksia. Nimittäin jos tarkastellaan tiloilta kerättyä tietoa, niin huomataan, että nämä riippuvuussuhteet ovat hyvin vahvoja. Ja katsokaapa vaikka sivua 15 tässä raportissani. Ja tässä tilatukijärjestelmän osuus maatalous, maataloustuottajien tulosta vaihtelee 1 ja 106 prosentin välillä. Keskiarvo on 35 prosenttia, eli tällä on suuri merkitys, joten on syytä todella miettiä, miten tätä järjestelmää voitaisiin jäsenellä uudelleen, jotta se toimisi tyydyttävällä tavalla. Ja varojen jakaminen myös yksittäisissä jäsenvaltioissa on ollut ongelmallista, jos tarkastellaan rahanjakoa kansallisella tasolla, niin riippuvuusasteet ovat jopa yli 100 prosenttia. Ja tämä luo vaarallisen tilanteen maanviljelijöille, koska he ovat jatkuvasti riippuvaisia julkisesta tuesta. Tämä ei ole tervettä. Ja tiedämme myös, että maksujen jakaminen, ilmoitetaan se sitten hektaareina tai per vastaanottaja, niin tämä, tätä järjestelmää on aika vaikea perustella, jos tarkastellaan sen rinnalla objektiivisia kriteereitä. Näistä asioista ei päästä yli eikä ympäri, vaan niistä täytyy keskustella ja miettiä, miten ne voitaisiin ratkaista. Toinen suuri ongelmakenttä on se, että mietitään, miten ympäristönäkökohdat voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Tämä ei asianmukaisesti vielä toimi ja ongelma on siinä, että kansalaiset arvostavat ekosysteemipalveluita, joita ainoastaan maanviljelijät ja sen sellaiset voivat tarjota. Ja tällä hetkellä pilari kakkonen YMPssä on ehkä hyvä ratkaisu, mutta sitä ei hyödynnetä tarpeeksi hyvin. Meidän tulisi myös pohtia, miten näiden palvelujen osuutta voitaisiin jatkossa nostaa. Toisaalta, jos ajatellaan julkisten hyödykkeiden käyttöä, niin siihen sisältyy paljon ongelmia. Meidän tulee tätä pohtia ja kvantifioida, ja tästä on monia tutkimushankkeita käynnissä. Ja nämä ongelmakentät ja niiden määrittelyt osoittavat, mihin suuntaan YMPtä pitäisi kehittää. Tämä oli ilmeistä jo vuonna 1992. Täytyy ottaa huomioon markkinaerheet ja tukea maan, maaseutualueita eikä niinkään tukea maataloustuotteiden markkinoita. Ongelma on siinä, että tarvitaan lisää apua siihen, että maan, maataloussektoria voitaisiin uudistaa ja, ja restrukturoida. Minun ehdotukseni on se, että, että tartutaan siihen välttämättömyyteen, että maksuja täytyy leikata. Se on ihan päivän selvää, joko sen takia, että rahat loppuvat tai maksuilla ei saada aikaiseksi sitä, mitä halutaan. Tukea täytyy joka tapauksessa leikata. Me voisimme lähteä siitä liikkeelle eikä pitää sitä esteenä, vaan mahdollisuutena. On tärkeää, että uusi YMP sisältää kohta mainitsemani viisi asiaa. En pysty niitä yksilöimään tai keskustelemaan niistä pitkään, mutta perusongelma on tämä tilatukijärjestelmä. Sitä pitäisi kutsua jollakin toisella nimellä ja sen pitäisi olla reilu. Minkä takia sitä kutsutaan sanalla single payment, yksittäinen maksu? Sillä on huono nimi. Sitä voitaisiin kutsua jonkinlaisen, voitaisiin kutsua väliaikaiseksi sopeuttamismaksuksi, koska tällaista tarvitaan Euroopassa. Ja jos voisimme jotenkin tilatukijärjestelmän käyttöä joustavoittaa siten, että se todella auttaisi maanviljelijöitä, niin voisimme saavuttaa hyviä tuloksia. En puhu seuraavasta vaihtoehdosta yksityiskohtaisesti, koska siitä puhutaan myöhemmin. Sitten tämä C-kohta tässä, niin Tämä on mielenkiintoinen juttu ja tästä pitäisi miettiä, miten näistä palveluista voitaisiin maksaa nämä tällaiset erilaiset ympäristöpalvelut maataloudessa. Sitten D-kohta. Erityiset toimenpiteet marginaalialueille. Komissio on jo kiinnittänyt huomiotamme siihen, että tietyillä alueilla ollaan hyvin riippuvaisia maataloustuista. Meidän täytyy pitää nämä alueet elinkelpoisina, jotta näillä alueilla voidaan tuottaa tarvittavia palveluja. Tässä pitää ottaa huomioon monenlaisia asioita aina vesihallinnosta biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen. Ja totta kai jonkinlaista maaseudun kehittämistä tarvitaan aina. Ja myös tämä E-kohta, maatalousalueiden kehittäminen, on aina ajankohtainen. Ja jos ajatellaan näitä kaikkia toimenpiteitä, niin osoittautuu, että pilari kakkonen on tässä paras väline. Ja tässä sen toimintatavat sopivat hyvin maatalouspolitiikan uudistamiseen hallinnollisine menettelyineen. No kriittinen pointti on tässä tietysti rahoitus. Kuinka eri pilarit rahoitetaan? Me, meidän mielestä me voisimme julkisia hyödykkeitä tuottaa pikemminkin pilarissa yksi, joko täydentävin ehdoin tai hyödyntämällä artiklaa 68. Tämä ei välttämättä ole sopivaa, koska pilari kakkosessa voitaisiin näitä niin sanottuja ympäristöpalveluja toimi, tuottaa. Suuri ongelma tässä on rahoitus. Avainkysymys rahoituksessa on se, että puhutaanko sopeuttamisesta vai yhteisrahoituksen yhteisrahoituksesta suhteessa pilari ykköseen. Tämä voi olla hankalaa. Vai tarkoitetaanko tällä sitä, että tilatukijärjestelmää muokataan uudelleen vai että yksinkertaisesti leikataan maataloustukia? No lopullinen vastaus on luultavasti monien tekijöiden summa ja kriittinen juttu on se, että jos siirrymme pilariin kaksi, jo, jos ryhdymme toteuttamaan YMPtä ohjelmin, niin silloin täytyy yhteisrahoitussääntöihin suhtautua entistä joustavammin. Ja yksi asia on varma, nimittäin, että budjettiosuutta ei voida enää nostaa. Maatalouspolitiikan osuutta budjetista täytyy pikemminkin laskea aika reippaasti, joten budjettiosuutta ei voida muuttaa, joten ei tämä budjetin lisääminen onnistu. Meidän täytyy miettiä pikemminkin sitä, miten yhteisrahoitusjärjestelmiä voitaisiin kehittää. Jo, kun pohdimme YMPn uudelleen suuntaamista, niin heitetään vaikka rahat ilmaan ja katsotaan, miten rahat jakautuvat ykkös- ja kakkospilariin, kun ensiksi pohdimme, mitä toimenpiteitä pitäisi kummassakin pilarissa toteuttaa. Meidän ei kannata hirttäytyä nykyisiin rakenteisiin muuten emme saa tätä rahoituskysymystä ratkaistua, emmekä yhteisiä rahoja jaetuksi reilulla tavalla. On nyt vaarana se, että liian nopeasti ryhdytään keskustelemaan liian yksityiskohtaisesti pilareista yksi ja kaksi ja toimenpiteistä yksi, kaksi ja kolme. Meillä on monenlaista keskustelua tietysti, mutta muut eivät tällaista keskustelua ymmärrä. Meidän täytyy lähteä liikkeelle yleisistä linjoista, ja koska kansalaiset eivät ymmärrä, minkä takia meidän täytyisi lähteä liikkeelle tästä 0,5 prosentin osuudesta bruttokansantuotteesta. Se ei ketään kiinnosta, vaan meidän täytyy lähteä liikkeelle paljon laajemmista kuvioista. Ja tässä olisi Euroopan parlamentille hyvä tilaisuus käydä laajapohjaista maatalouspolitiikan uudistuskeskustelua. Tästä voisimme myöhemmin olla vielä ylpeitä. Molto grazie. Kiitoksia professori Buckley. Tämä oli mielenkiintoinen esitys. Nyt ennen kuin kuuntelemme useita puheenvuoroja, joita täällä on pyydetty, niin annan puheenvuoron professori Vincent Chatelierlle. Olkaa hyvä on edustaa siis INRA maanviljelystutkimuslaitosta. Merci président, mesdames, messieurs, bonjour. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, on suuri kunnia puhua näin vaikeassa maatalouden vaiheessa. Meillä on paljon haasteita edessämme ja pitää jättää tulevaisuuden eri skenaariot avoimiksi. Meidän on pyrittävä nyt uudelleen rakentamaan asioita ja voin yhtyä suurta osin siihen, mitä edellinen puhuja sanoi. Minä puhun nyt lähinnä markkinoiden sääntelystä. Minusta YMPtä koskee kolme kehityspiirrettä, eli että hintojen ailahtelu on ennen näkemättömän suurta. Tämä ei koske ainoastaan YMPtä, vaan se vaikuttaa myös siihen, minkälainen suhde YMPllä on maailman muihin maihin, erityisesti VTO-neuvottelujen kautta. Mehän tiedämme, että yksi ajatuksista, joka oli Markesin sopimuksessa mukana, oli, että vapauttaminen on hyvä, mutta se ei aina riitä. Ja me olemme kymmenen vuoden ajan jo korostaneet niitä ongelmia, joita on ollut, kun on pyritty saamaan aikaiseksi Dohan, Dohan kierroksen sopimus. Tämä tekee selväksi sen, että maatalousmarkkinoilla on suuria vaikeuksia erityisesti suhteessa kehitysmaihin. Toinen seikka, jota haluan korostaa, on, että YMP-budjetti jännitteet ovat todellisia ja tämä on harmi, koska monessa maassa, jossa Britanniassa, mutta myös Ranskassa, Espanjassa ja niin poispäin, maataloustuottajat eivät pystyisi toimimaan silloin, jos YMP heiltä veisi liian paljon rahoitusta pois. Tällainen tunne minulle on tullut kymmenen viime vuoden aikana tässä kentällä kehitystä on tapahtunut ja nykytilannekin tekee selväksi, että pitää olla varovaisia. Se pitää lukea tämä raporttikin, josta puhuttiin ennen kuin se menee roskiin, sillä se ilmaisee tämän sektorin ajatuksia ja tekee, tulee selväksi, että tuottajat pelkävät tulevaisuutta ja tällöin he eivät investoi ja Euroopan maataloustuotanto voi myös kärsiä siitä, että sitä on vaikea ymmärtää ja siksi hän juuri näitä keskusteluja tällä hetkellä käytte monen taloustieteilijän mukaan maatalousala on sellainen ala, joka jatkossakin tarvitsee julkista tukea. Tämä siitä syystä, että tarjonta vaihtelee ilmaston vaihtelun pohjalta ja koska vaihtelut ovat lyhyellä tähtäimellä tapahtuvia ja tämä on totta ja näin tulee olemaan myös tulevina vuosina, tämä voidaan todeta. Ja maatalous tuottajat eivät kovasti pidä näistä riskeistä, ja kun riskitilanne on edessä, niin he eivät halua kovasti sijoittaa vähemmän kuin jos riskiä ei ole, ja siksi tarvitaan tällaisia tukia, se on hyvin tärkeä osa maatalouspolitiikkaa yhdessä julkisen politiikan kanssa. Toinen seikka, jota Euroopassa usein sanota, on, että YMP on tärkeää ja kansallisella tasolla YMP ja muiden politiikkojen välistä suhdetta ei siis saa kiistää silloin, kun lähdetään asiasta keskustelemaan yhteisön tasolla. Ja sitten toinen seikka on, että maatalta pidetään yhä vielä strategisena eh, alana, vaikka kauppasaarrot eivät ole enää tällä hetkellä niin muodissa. Blackwood kertoi tässä viime vuosien YMPn kehityksestä ja minusta on hyvin tärkeää, jos lähdetään analysoimaan tulevaa YMPtä ja sen täytäntöönpanoa, niin ei saa unohtaa viittä toista kulunutta vuotta, jolloin YMPtä on mukautettu. Siinä ei kaikki ole minut hyvin, mutta osa kyllä. Ja keskustelussa on hyvin tärkeää, että ei saa unohtaa uudistusprosessia, vaikka pitää ajatella tulevaisuutta tietysti. Ja sitten minun asiakirjan tässä koskee erityisesti markkinasääntelyä. Ja haluaisin sanoa, että 15 sääntelyn purkamisen vuoden jälkeen markkinasääntely on vain pieni osa YMP-budjettia, josta verrataan tuotannosta irrotettuihin tukiin, sillä kyseessä on 8 prosenttia koko YMPstä. Jos katsotaan markkinajärjestelyyn annettuja varoja, niin on selvää, että vientituet eivät koskaan ole olleet yhtä arhaisia, alhaisia kuin tällä hetkellä ja varastointi on vähentynyt. Me olemme kylläkin kääntäneet selkämme sille maatalouspolitiikalle, jota usein arvosteltiin, kun ajateltiin vientitukia, mutta nyt tilanne on muuttunut ja pitää lähteä liikkeelle siitä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Joten sääntelyvälineet tärkeä, niistä on, ovat tullit. Puhutaan niistä hetkinen. Tämä on kuluttajille menetys ja veronmaksajille voittoa, mutta kun Euroopassa katsotaan tilannetta, niin aina kun Markesin jälkeen on alentunut tulleja, niin tämä on tehnyt selväksi sen, että emme voi lähteä teoriasta liikkeelle, vaan käytännöstä. Toinen tärkeä seikka, jota ei saa unohtaa, että pikkuseikat ovat tärkeitä kun katsotaan sitä, mitä vaikutuksia tullien alentamisella on tuotantoon. Tämä on hyvin monimutkaista, sillä siinä asiat liittyvät toisiinsa. Pitää ajatella erikseen eri tuotteita ja konsolioidut tullit ja käytännössä käytetyt tullit, niitä ei saa sekoittaa toisiinsa. Ja sitten ei saa unohtaa, että joidenkin elintarvikkeiden hinnat ovat nousussa Ennusteiden mukaan eurooppalaiset hinnat ovat laskeneet, mutta ei saa kuitenkaan ottaa muita kuin tullimuotoisia esteitä. Ja sitten on korostettava myös sitä, kuinka tärkeä voi olla kuluttajien itsensä suojaaminen. Eli kuluttajat ehkä syövät mieluummin paikallisia tuotteita jos ajatellaan sitten 2008 joulukuusta alkaen tapahtunutta, niin 54 prosenttia on tapahtunut laskua ja tässä on sellainen tilanne, jossa Euroopan unionin pitää miettiä omaa strategiansa. Ensinnäkin on ymmärrettävä, että kaikkiin tuotteisiin tullien alennus ei vaikuta samalla tavalla. Toisaalta mielestäni pitää hyväksyä paljon selvemmin se ajatus, että tietyt maailman maat, erityisesti kehitysmaat, niiden pitäisi pystyä seuraavan syklin aikana eh, turvaamaan tuotantoaan. Siellä pitäisi ehkä nostaa tulle, jotta voidaan suojata omaa tuotantoa, vaikka tämä ei ehkä olisi sitten niin kilpailukykyistä verrattuna meidän valtavaan eurooppalaisen tuotantomme. Ja sitten toinen seikka, meidän on keskityttävä tiettyihin arkalaatuisiin tuotteisiin, pitää ajatella niitä tuotteita, jotka eivät ole markkinallisia tässä. Ajattelen esimerkiksi Eh, naudan lihaa, ehkä jonkun verran myös maataloustuotteita, ja tässä ei pystytä vertaamaan tilannetta siihen, mitä tapahtuu Brasiliassa tai jossain muualla. Se, että EU-ssa tuotantovajetta on jollain aloilla näin on ollut pitkään jo lammasalalla, mutta ehkä näin tapahtuu myös nauta-alalla. Tämä helpottaa sitä, että voitaisiin lisätä tuontia muista maista. Mitä tulee vientitukin. haluaisin sanoa, että niiden lopettamista ei ole koskaan tarkasteltu näin läheltä, sillä nyt jo vientitukiin on sijoitettu hyvin paljon vähemmän rahaa. Tämä on ollut mahdollista siksi, että tiettyjen tuotteiden hinnat ovat kansallisesti olleet kovin korkeita. Meidän on opittava elämään ilman näitä tulle, tukia Tietysti niistä on hyötyä kriisiaikana, mutta 15 vuoden ajan YMB on jo mukautettu, jotta pystyttäisiin elämään ilman näitä vientitukia ja voidaan ymmärtää erityisesti VTOn näkökulmasta, että nyt olisi aika poistaa ne kokonaan, erityisesti siksi, että monissa maissa kansallisjärjestöt ovat ne kyseenalaistaneet. Ja jos ajatellaan sitä, että pitää edistää yritysten kilpailukykyä, no niiden pitäisi pystyä viemään ilman näitä tukia. Ja sitten viittaa myös kursseihin. Tämähän on keskeinen seikka. Ei meidän pidä erottaa toisistaan maatalous- ja rahapolitiikkaa. Se, että euro on vahva verrattuna dollariin, on vaikutuksiltaan hyvin kielteistä, erityisesti jos ajatellaan näiden vientitukien osalta. Mitä sitten tulee turvaverkkoon, olen sitä mieltä muiden lailla, että kannattaisi tarkastella minimivarastokysymyksiä niitä tuotteita varten, joita voidaan hyvin varastoida, esimerkiksi viljaa, ja tätä asiaa pitäisi edistää kansainvälisissä yhteyksissä. Ja sitten olen sitä mieltä, että turvaverkot, jotka nyt on olemassa Euroopan unionissa, on eh, asetettu tasolle, joka ei ole liian korkea eikä liian alhainen, ja niillä voi olla hyvin tärkeä rooli jatkossa, kun halutaan vähentää riskiä. Eli jos ajatellaan vakuutuspolitiikkaa ja yksityisiä vakuutuksia, niin eivät ne näiden tilalle voi tulla, vaan meidän on jatkossakin määriteltävä minimiturvaverkko. Sen pitää olla tietysti aika alhainen, jotta ei kävisi niin, että jatkossa meillä on varastossa tuotteita ja niille pitää sitten maksaa näitä mm, tukia, joita tällä hetkellä tarvitaan vähemmän. Ja sitten tarkastellaan riskejä, riskejä on tutkittu paljon kymmenen viimeisen vuoden aikana, on selvää, että kentällä Tuotteet eivät kuitenkaan oma yhtä paljon tietoa kuin asiantuntijat tästä asiasta. Tässä on aika iso ero sen välillä, mitä, minkälaisia välineitä meillä on käytössämme ja toisaalta sen välillä, miten maataloustuotteet ovat valmiita käyttämään erityisesti karjakasvatusalalla. Jos katsotaan riskejä, niin niiden hallinnointi tapahtuu niin, että pidetään yllä turvaverkostot ja eh, tarkastellaan alaa, Jos katsotaan Ranskaa, niin minusta maatalouteen on aivan liikaa investoitu ja tämä on kielteistä meidän tuotannollemme ja veropolitiikka ei usein ole hyvin mukautunut maantaloustuotteen tarpeisiin. Ja sitten toinen oleellinen seikka minusta VTO-neuvotteluissa olisi varmistettava se, että riskihallintaindikaattorit olisivat nykyistä joustavampia, muuten niiden vahvistaminen tulee olemaan vaikeaa. Ennen kuin riskihallintavälineet laitetaan eh, vihreän laatikkoon, tässä on paljon vaatimuksia, jotka eivät ehkä ole oikeanlaisia. Meidän pitää ottaa oppia ulkomaiden kokemuksista ja jos ajatellaan tuottajien kouluttamista, riskinhallintaa, sitä tarvitaan lisää, on jäsenvaltiossa edistettävä sitä, että YMPn ensimmäistä pilarista siirrettäisiin varoja uusiin riskinhallintavälinteisiin. Poliittisesti tämä on ollut esillä, se on mahdollista myös poliittisesti, mutta kuitenkin jos katsotaan maksettuja tukea, niin ne ovat hyvin alhaisia verrattuna odotuksiin ja tarpeisiin. Ja sitten kiintiöt. No, kiintiöstä enpä sano paljon, ihan vain muutama sana kesänoinnista. Tämä kesänointiväline, siinä oli sellainen eh, taso, jota vuosittain, joka vuosittain vaihteli jona vuosina, se oli 5 prosenttia, ja joskus 10 prosenttia riippuen viljamarkkinoista. Tämä oli erinomainen väline, meidän pitäisi pitää mielessä, kun puhutaan kiintiöistä maitokiintiö. Tämä on kaikkein tärkeimpiä minun ranskalaista näkökulmastani. Maitokiintiöitä on arvosteltu, kun ne hyväksyttiin ja nyt tuottajat arvostelevat sitä, että niistä pitäisi, mistä halutaan päästä eroon. Mutta kuitenkin meidän ongelmamme Euroopassa on, että 25 vuotta maitokiintiöitä on toteutettu eri tavoin eri maissa. Tanskassa ja Ranskassa tapahtuva maitokiintiöiden hallinnointi on täysin erilaista. On erilaiset kiintiöt, antaa erilainen huomio markkinoitumille tavaroille. Ranskassa tilanne on ihan erilainen kuin mitä muissa maissa on tehty. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei saman tien voi olla samaa näkökulma asiaan, koska olemme antaneet 25 vuotta olla niin, että jäsenvaltiot ovat saaneet käyttää erilaisia politiikkoja. Maitokiintiöistä on ollut hyötyä budjetin kannalta maantieteellisesti ja myös yhteiskunnallisesti. Nyt kun kysytään, pitääkö ne lopettaa, no tämä kysymys ei enää ole esillä, koska siihen on saatu ratkaisu ja vastaus. Ja sitten on toinen kysymys, pitikö 2009-2013 nostaa yhdellä prosentilla maitokiintiöitä vuosittain, jos sitten haluttiin niistä eroon päästä. No minusta tämä on huono strategia. Meidän on tehtävä mahdollisiksi se, että siirtymä olisi joustavampaa ja sellaista, että tuotteet vähemmästä arvostelisivat pitää siirtyä julkisesta sääntelystä yksityiseen sääntelyyn. Ja kun nyt samaan aikaan julkinen sektori irrottautuu tästä kaikesta, niin meillä on se hyvä tilanne, että kiintiötä ei ole täytetty viisi miljoonaa litra olisi voitu saada aikaisemmin, mutta sitä ei ole kuitenkaan täytetty. Minä en lähde siis kyseenalaistamaan näitä, mutta päätös, joka on tehty, ei ole paras mahdollinen. Jos siis ne lopetetaan, niin mikä on pitkän aikavälin strategia? No ensinnäkin minä ekonomistina en ole ajatellut, että olisi pitänyt YMJin takia päästä, anteeksi, VTOn takia päästä eroon maitokiintiöistä. Jos siis niistä halutaan eroon, niin pitää ymmärtää, että tässä 25 vuoden jälkeen julkinen sektori irrottautuu asiasta. Tällaista ei ole kovinkaan monella alalla tehty, ja jos näin tehdään, niin tämän pitäisi tapahtua pidemmän ajan kuluessa ja niin, että tuotteille annetaan minimitakeet. Minusta on hyvä, että voidaan lisätä sopimuksen tekemistä sopimusten tekemistä yksityisten tahojen kanssa, mutta tähän tarvitaan aikaa. Ja vähin mitä tarvitaan on, että ne valtiot, joissa on eri eh, tuottajia, pitäisi antaa mahdollisuus sille, että olisi kansallinen järjestelmä jatkossakin olemassa, niin että annetaan tietyt takeet tuottajille, jotta ei mentäisi liian nopeasti eteenpäin, kuten esimerkiksi Tanskassa tai Alankomaissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Voimme hyväksyä sen ajatuksen, että julkinen sektori irrottautuu tietyn sektorin taloista sääntelystä, kuten maitoalan sääntelystä, mutta se, miten tämä tehdään, tässäkin on hyvin tärkeä kiinnittää huomiota yksityiskohtiin. Ei saa unohtaa, että maitokriisi ei liity ylituotantoon, vaan kyseinen kriisi on kansainvälinen meillä olisi voinut olla vielä paljon dramaattisempi tilanne edessä, jos valitettavasti jos maataloustuottajat olisivat todellakin koko kiintiönsä käyttäneet. Tämä sääntelystä ja mitä tulee sitten suoriin tukiin. Pelkäänpä, että Ranskassakin hyväksytään, että suoria tukia tulee olemaan suurin osa tuista. Näin on tehty monella alalla ja monessa maassa tämä on jo todellisuutta. Se, että tuki olisi vielä sidottu tuotantoon, no, tämä koskee vuoristoalueita, sieltä ongelma, koska muita vaihtoehtoja ei ole, mutta on toisia aloja, joissa ongelmia voi tulla eteenpäin, jos ajatellaan, että voitaisiin siirtyä vaikkapa karataloudesta viljan viljelyyn, jos elintarvikkeiden hinnat nousevat. Ja sitten irrotetuista tuista meillä on hyvin vaarallinen vaihe nyt meneillään siitä syystä, että irrotetut tuet maksetaan riippumatta markkinahinnoista. Hienoa oli, että kun samaan aikaisesti elintarvikkeiden eli viljan hinnat nousivat ja maidon hinta nousi, tässä voisi käydä niin, että vilja olisi noussut, mutta maidon hinta olisi alentunut. Tämä olisi ollut maaseudulla todella räjähdysaltis tilanne. Tämä tarkoittaa sitä, että irrotetut tuet, joissa on paljon hyviä puolia, aiheuttavat hyvin suuria huolia. Eli jos kävisi niin, että hinnat muuttuisivat eri suuntiin, niin tämä ei enää toimisi. Meidän pitää siis suunnata uudelleen näitä irrotettuja tukia, enkä ole sitä mieltä, että jos astaan yksi tuki per hehtaari, joka on kaikille sama, että tämä ratkaisisi kysymyksen, Mitä enemmän hehtaari, niin sen enemmän tukea. Jos ajatellaan irrotettujen tukien legitiimiyttä, niin tärkeää on, että ensin osa näistä irrotuista tuista niitä mukautetaan ympäristövaatimuksiin, uusiin maaseutuvaatimuksiin, on ihan hyvä, että joku minimimäärä irrotetaan alasta. Ja sitten tämän jälkeen, niin kuin kollega sanoi, meidän pitäisi eh, selvästi eh, kiinnittää näiden tukien maksaminen näihin muihin palveluihin, joita maataloustuottajat tuottavat. Ja sitten lopuksi ekonomistin on oikein mukavaa lukea kaikkea, mitä kirjoitetaan maataloudesta. Tämä on hieno asia, mitä voimme tehdä. Myös niin kuin Rova komissaari sanoi, sellaisia asioita, jotka eivät ole hyödyllisiä, jos ymmärsin oikein. Mutta lopuksi sanoisin, että maatalous, sillä on paljon haasteita edessään. Kaikki ovat tästä samaa mieltä. Meidän on oltava tuottavia, innovoivia, kilpailukykyisiä, markkinasuuntautuneita, kuluttajasuuntautuneita. Kaikki ovat samaa mieltä tästä kaikesta, mutta miten? Miten tämä pitää tehdä? Minusta ei pidä Euroopassa lähteä sellaiseen politiikkaan, joka olisi vähemmän eurooppalaista. Yhteisrahoituksessa on se hyvä puoli, että valtiot ovat myös vastuullisia tuolloin, mutta ongelmana on, että tällöin etäännytään yhteisövastuusta. Pitää siis löytää tasapaino. Ja toisaalta tarvitaan YMP, joka on yhteen sopiva afrikkalaisen maataloustuotannon kanssa. Siellähän väestön kehitys on niin suurta, että siellä on oma maataloustuotanto kehitettävä. En haluaisi nyt uudelleen aloittaa vanhaa keskustelua, josta on jo liikaakin puhuttu, eli 15 vuoden ajan on puhuttu katoista ei siis per eh, tuotantotilaa. 15 vuotta on tietty, tämä ei ole mahdollista, mutta kuitenkin pitäisi katoista puhua, toki katoista erityisesti, jos katsotaan asiaa subsidiariteetin kannalta, niin jos nyt vuonna 2009 tämä asia otetaan esiin, niin ei tämä mitenkään vallankumouksesta ole, vaikka jotkut näin sanovat. Ja sitten on myös sitä mieltä, että maataloutta pitää säännellä niin, että meillä on tukiverkostot. Ne ovat alhaiset, mutta ne kuitenkin turvaavat maataloustuottajan elämän, sillä hän tarvitsee sellaisen ajatuksen turvakseen, että julkinen valta on vielä hänestä huolestunut. Ja sitten maitokiintiöiden tilalle muun tuominen. Tässä pitää puhua lisää arvon jakamisesta. Hyvin hankala asia, mutta sellainen, joka kuitenkin liittyy aivan selvästi siihen, minkälainen on YMP tulevaisuus. Ja sitten lopuksi ymmärrätte varmasti, että emme tässä ole etukäteen sopineet asiasta Disney puhan kanssa, mutta 30 miljoonaa euroa irrotettuja tukia, jotka annetaan tuottajille siltä pohjalta, mikä on ollut aikaisempi tilanne, ei nykyinen tilanne siis, eikä myöskään eh, lähteä liikkeelle markkinattomista tavaroista, eikä myöskään sidoksissa siihen, minkälaisia hankkeita maataloustuottajilla itsellään on. No tämä on nyt kyllä sellaista politiikkaa, johon tarvitaan muutos nopeasti. Kiitos. Grazie Vincent Chatelier. Kiitoksia Vincent Chatelier. Tämä oli merkittävä esitys, aivan kuten Buckwellinkin. Ja nyt aloitamme ensimmäisen nopean keskustelukierroksen. Haluaisin, että että myös komission jäsen Fischer Böll voisi kuulla valiokuntamme ensimmäiset reaktiot ja aloittaisin ensin ryhmien koordinaattoreilla. Ensin Albert Dess. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin minäkin kiittää teitä siitä, että tämä seminaari on järjestetty. Olemme kuulleet monenlaisia argumentteja ja niihin haluaisinkin pureutua. Ensiksi, rouva komissaari, haluaisin kiittää teitä siitä, että te ette tätä ei olemassa olevaa paperia ole heittänyt ö, roskakoriin, koska kyllä tämän paperin takana piilee aika paljon työtä. Ja senpä takia olisin nyt suhtautuisin aika kriittisesti siihen, että virkamiehet ovat oma-aloitteisesti tehneet tällaisen paperin. Ja ehkä teidän osastollanne on sitten vähän liian paljon ihmisiä töissä, jos kaiken maailman papereita laaditaan, joilla ei sitten tehdä mitään, joten tätä olisi ehkä syytä vähän tehostaa. No mitä tulee tämän päivän aiheeseen, YMP vuoden 2013 jälkeen, niin tästähän on nyt kuultu aika kriittisiä ääniä mitä tulee näihin lukuihin ja muuhun. Kaikki on kuitenkin suhteellista. Vuonna 1970 YMPn osuus budjetista oli suunnilleen 78 prosenttia ja nyt se on noin 46 prosenttia. Ja jos tämä kehitys jatkuu, niin vuonna 2013 maatalouden osuus on budjetista vain noin 36 prosenttia. No tästä tietysti ollaan sitä mieltä, että tämä on suuri osuus, koska maatalous työllistää aika vähän ihmisiä Euroopassa, mutta Tämä pitää suhteellistaa, nimittäin kaikki kansallinen maatalouspolitiikka on siirretty Brysseliin. Ja näin ollen maatalouspolitiikka eh, työllistää 3-5 prosenttia. Ja ajatelkaapa, kuinka montaa kuluttajaa tämä koskettaa. 500 miljoonaa eurooppalaista kuluttajaa käyttää maataloustuotteita. Ja jos sitten katsotaan 500 miljoonaa kuluttajaa, 50 miljardia euroa, niin silloin per asukas per vuosi Euroopassa 100 euroa maksaa tämä eh, maatalouspolitiikka. Ja tämä, tällä saavutetaan se, että kuluttajat saavat tuoretta maataloustuotetta joka päivä pöytään, maatalousalueet ovat asuttuja ja niin edelleen. Eli tämä on erittäin halpa henkivakuutus Euroopassa, että voimme syödä hyvää ja lähellä tuotettua ruokaa. No sitten vuonna 2013 tärkeää on pitää mielessä, että maatalousrahat, jotka ovat sitten rajalliset, pitää jakaa järkevästi. Ehdotuksia on monia, mutta Minusta vuonna 2013 täytyy pitää kiinni siitä, että maaseutu säilyy asuttuna. Ja täytyy ottaa huomioon myös se, että standardit kovenevat koko ajan. Aamupäivällä keskustelimme esimerkiksi eläinsuojelusta, joten maataloustuotannon hinta tulee nousemaan. Ja sitten toisessa pilarissa meidän täytyy ottaa huomioon nämä sopeuttamistoimenpiteet. Aloitetaan vuorialueista, syrjäisimmistä alueista ja sitten täytyy miettiä, miten nämä varat jaetaan tasapuolisella tavalla. Sopeuttamismaksuja täytyy varmasti maksaa, koska muutenhan ja sitten täytyy ottaa tietysti huomioon myös VTO-säädökset. Niistä pitää pitää kiinni, mutta meidän täytyy antaa maanviljelijöille Euroopassa kuitenkin mahdollisuus harjoittaa elinkeinoaan. Rouva komissaari, te ette ole enää kauaa täällä keskuudessamme, aiotte jättää komission sen ymmärrän. Ja te tänään toitte täällä hyviä näkökantoja esiin. Meidän täytyy pitää kiinni elintarvikkeiden tuotanto- tai saantivarmuudesta 500 miljoonan eurooppalaisen kansalaisen markkinoilla. Me emme saa antaa tilanteen johtaa siihen, että maailmanmarkkinoiden mahdollinen mahdolliset äkilliset muutokset vaikuttaisivat Euroopan kansalaisten elämään. Tällaisia esimerkkejähän on ollut. Viisi, kuusi vuotta sitten jotkut sanovat, että minkä ihmeen takia Saksassa esimerkiksi tarvitaan enää terästeollisuutta. Sitä saadaan paremmin Brasiliasta tai Kiinasta. Ja sitten kaikki terästehtaat suljettiin ja yhtäkkiä hinnat ovat moninkymmenkertaistuneet. No ajatelkaa, jos sama käy elintarvikkeiden hinnoilla. Elintarviketuotanto lopetetaan ja joudumme sitten ostamaan ehkä äkillisesti kallistuvaa ruokaa muualta. Näin ei saa tapahtua. Me tarvitsemme järkevää maatalouspolitiikkaa vuoden 2013 jälkeenkin. Me emme tarvitse sellaisia asiantuntijoita, jotka ovat sitä mieltä, että maataloutta ei tarvita. Ei, Nämä jäävät omaan arvonsa. Meidän täytyy miettiä, miten me muokkaamme maatalouspolitiikan järkeväksi myös vuoden 2013 jälkeen. Kiitos, se nyt Kapula Santos. Obrigado, presidente. Eu queria começar também por saudar komissaria. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin aluksi toivottaa tervetulleeksi puheenjohtajavaltion edustajan komission jäsenen ja asiantuntijat, jotka puhuivat meille. Ja käännyn erityisesti tässä nyt komission jäsen Fischer Böllin puoleen. Tämä on ehkä viimeinen kerta, kun tulette tänne valiokuntaamme. Ja omissa nimissäni ja ryhmäni nimissä haluan tunnustaa työnne arvon sitä, mitä te olette tehnyt. Pidän sitä äärimmäisen tärkeänä työnä. Te osaltanne olette ratkaisemaan erään ongelman Portugalissa. Ja tämän vuoksi jouduitte hieman äh, luopumaan poliittisesta ne Tanskasta. Tätä en ole mitenkään unohtanut. Komission jäsen on hyvin pätevä, hän pystyy vaikka mihin. Kerran menin sanomaan, että ehkä hän on hieman liian liberaali. Mut kiitän häntä kuitenkin nyt lämpimästi ja haluan todella ilmaista, kuinka tyytyväinen olen ollut yhteistyöhön hänen kanssaan. Sitten konkreettiset kysymykset ja mandaatti, joka meille on annettu meidän pitää nyt lähteä tavallaan uudelleen kirjoittamaan EUn historiaa ja maatalouspolitiikkaa. Se, mitä tapahtuu YMPn tulevaisuudessa, riippuu hyvin pitkästi siitä, mitä tulee tapahtumaan yleisemminkin EU:ssa. Käytämmekö nyt tämän tilaisuuden hyväksemme siihen, että todella luomme todellista maatalouspolitiikkaa, politiikka on kehittynyt siitä, kun EU:ssa oli 6, 9, 12 ja 15 jäsentä. Nyt meitä on 27. Se on joutunut mukautumaan hyvin paljon. Nyt laajentumiset ovat loppuneet vähäksi aikaa ja nyt pitää luoda todellista politiikkaa. Katsotaan nyt sitten loppujen lopuksi, kuinka monelle jäsenvaltiolle pääsemmekö todella tähän tavoitteeseen. Minulla ei ole kovinkaan paljon aikaa, eikä minulla ole siis aikaa puhua paljon, mutta haluaisin esittää vetoomuksen asiantuntijoille, joita juuri kuulimme. Kuten täällä sanoittiin, täällä teemme töitä edelleen vuoden 1992 mallin pohjalta. Ja YMPn tulevaisuutta on hyvin hankala saattaa toiseen suuntaan. Emme saa hylätä tätä suuntaa täysin, vaan meidän täytyy tavallaan mukauttaa kulkusuuntaa ja se, mitä halusin sanoa teknisille asiantuntijoille, tai, tai he sanoivat, että vuoden 2013 jälkeen mukautamme näitä kahta pilaria. Ja jos kaikki se, mitä täällä on sanottu, pitää paikkansa, niin eihän täällä kahden pilarin järjestelmällä ole tulevaisuudessa mitään järkeä. Mitä neuvostosesta on sanottu? Jos lähitulevaisuudessa olemme rohkeita poliittisesti muotoillaksemme sellaista politiikkaa, joka ei ole pelkkää keskustelua kansallisista budjettiosuuksista, vaan todellista maatalouskeskustelua ja politiikkaa, jonka kautta puolustetaan maaseutualueita, niin Oikeanlaista politiikkaa ilman tällä maaseutuolueella ei ole mitään tulevaisuutta. Kiitoksia, Luis. Voinko antaa nyt puheenvuoron George Lyonille? Voiko komission jäsen olla paikalla vielä jonkin minuutin? Olkaa hyvä, George Lyon. My thank you. Kiitos. Minä haluaisin ensiksi kiittää kaikkia niitä, jotka ovat pitäneet täällä esityksen tänään, erityisesti neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja ja Marian fischer bowlia siitä, että hän näin mielenkiintoista meille tänään taas kertoi. Ja haluaisin sanoa muiden lailla, että tätä paperia todellakaan ole olemassa, se on nyt jo roskissa. Nyt haluaisin mainita erään seikan, joka ei ole tarpeeksi selvästi vielä noussut esille tänä iltapäivänä. Eli on selvää, että YMP on tuotettava julkisia hyödykkeitä ja tämä on totta. Tällainen ajatus pitää olla julkisesti esillä, jos ajatellaan hyvinvointistandardeja, ilmastonmuutosta ja tämä on suuri haaste, joka pitää ottaa mukaan YMP tavoitteisiin jatkossa. Mutta yksi asia, joka on unohtunut, on kilpailukykyinen maatalousteollisuus Euroopassa, pidmimpä siitä tai emme, niin muissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, on sellainen tukijärjestelmä, joka on hyvin aggressiivinen ja laintumishaluinen. 2008 on otettu mukaan sykliset maksut ja riskivakuutukset myös, niitä on vahvistettu ja näin toimiala saa tukea Yhdysvalloissa hallitukselta, jotta varmistetaan kilpailukyvyn kasvaminen jatkossa. Minusta tuntuu nyt siltä, että jos katsotaan meidän sitoumuksemme VTOssa, niin me olemme tässä ikään kuin ykkössijalla ja paljon paremmassa asemassa kuin Yhdysvallat. Mutta minä haluaisin kuitenkin nyt kysyä, riittääkö meille politiikan kehittämisessä se, että Euroopan kilpailu kyky ja tuottavuus laskee koko ajan maataloustuotteiden alalla. Miten tämä vaikuttaa Euroopan elintarviketurvaan, paikalliseen tuotantoon ja tarjontaan. Jos voitte hyväksyä tämän tällaisen tilanteen, niin sitten teille sopii se, että että meillä tuotanto laskee ja muualla se nousee ja tuontia tulee lisää Euroopan unioniin. Minä en halua, että näin käy. Meidän on varmistettava, että YMP todellakin keskittyy kilpailukykyiseen maataloustuotantoon sellaiseen, joka jatkossakin täyttää Euroopan kuluttajien vatsat ja tuotetaan sellaisia tuotteita, joita täällä kaivataan. Pitää varmistaa se, että julkiselta kannalta tämä politiikka toimii, mutta pitää myös varmistaa se, että toimiala olisi kilpailukykyinen maailman laajuisesti. Meillä on YMP-budjetti edessä mm, ja tietty enimmäistaso, mutta Yhdysvalloissa ei ole mitään tällaista enimmäistasoa, kuten meillä. Siellä varoja annetaan niin paljon kuin tarvitaan. Meidän pitää nyt olla hyvin varovaisia. Tarvitsemme kilpailukykyistä maataloutta ja minä pelkään, että nyt lähdemme liikkeelle vain siitä, että miten leikkaamme tätä budjettisalamia pienemmäksi, mutta meidän pitää varmistaa se, että maatalous pysyy kilpailukykyisenä sellaisena, mitä kuluttajat toivovat. Eli ehkä voisit vielä tämän yhteenvedossanne mainita. Kiitän sitä etukäteen. Kiitos George. Nyt päätämme ryhmien koordinaattorin puheenvuorot Martin Hoislingin ja sen jälkeen kuulemme vielä komission jäsentä. Martin. Ich denke, das ist ein Auftakt. Tämä on soittaa hyvin rakentavalle keskustelulle. Ja olemassa olemattomat paperit, jotka ovat roskiksessa, niin ehkä olemme tästä yhtä mieltä siitä, että kun puhutaan luvuista, niin voimme tehdä politiikkaa tällä tavoin. Meistä niin olimme yhtä mieltä siitä, että ensin puhutaan tavoitteista ja vasta sitten siitä, minkälaisiin budjettipuitteisiin nämä tavoitteet laitetaan toisinpäin, ei kannata tehdä, vaan sil, koska silloin maatalouspolitiikka jäisi liian hajanaiseksi. Kaksi asiaa ei hieman mielestäni puuttumaan tästä keskustelusta. Vasta viime puheenvuorossa puhuttiin siitä, että tässä on kyse myös ihmisistä ja työpaikoista, eikä pelkästään mistään turhista luvuista. Siis 16 prosenttia kansalaisistamme on tekemisissä maatalouden kanssa. Tämä täytyy muistaa, kun suunnittelemme uudelleen muotoiluja tälle alalle. Sitten asiasta Fisher Bird puhui. Sanoitte, että teitä on aivan syyttä suotta kuvailtu ultraliberaaliksi, mutta en usko, että teille tehdään haittaa, jos teitä kuvaillaan maatalouspolitiikassa liberaalina. Sanotte, että menemme maailmanmarkkinoiden mukaan. Nyt takana on kaksi hyvin vaikeaa vuotta. Mielestäni me tarvitsemme jossa selkeät säännöt, tarvitsemme oikeanlaista hallinnointia. Ja jos sanomme, että haluamme vahvistaa maanviljelijöiden oikeuksia, niin silloin meidän täytyy keskustella erilaisista välineistä, tarjontavälineistä, joiden kautta maanviljelijät voivat itse muotoilla markkinoita. Tämä on hyvin tärkeä tulevaisuuden keskusteluissa, kun keskustellaan esimerkiksi kiintiövälineistä ja muista välineistä, joita meillä ei vielä ole käytössämme. Ja sitten yksi asia, josta varmasti me kaikki samoilla linjoilla, on se, että tulevissa tuissa ympäristökysymyksillä täytyy olla hyvin merkittävä sija – joku viittasi tällä yhdeksän prosentin hiilidioksidipäästöihin maataloudesta. Se ei ole aivan oikein, koska tässä on unohdettu toissijaiset seuraukset, esimerkiksi soija, valkuainen kolmansista maista. Nekin täytyy laskea mukaan hiilidioksidipäästöihin maataloudesta. Ja siksi en olekaan fisher kanssa yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy nostaa tuotantoa 45 prosentilla, jotta ihmiset saavat ruokaa maailmassa. Meidän täytyy ottaa pienet viljelijät entistä paremmin toiminnan keskiön, kuten äh, maatalousjärjestön raportista kävi ilmi. Mielestäni meidän täytyisi, täytyisi käydä keskustelua myös pilareista ja siitä, tarvitaanko niitä enää lainkaan, mutta täytyy katsoa myös, mihin suuntaan mennään. Me vihreät olemme aina sanoneet, että toinen pilari, alueellinen kehitys ja maaseudun kehitys, se täytyy saada entistä paremmin toimien keskiöön, koska Eurooppa Euroopassa on maksujen vastaanottojen välillä valtaisia eroja. Toiset, ne joilla on suurimmat pinta-alat käytössään, saavat eniten hyötyä. Ne, jotka eniten tukea tarvitsisivat, eli pienet yritykset, saavat sitä vähiten. Eli näihin asioihin pitäisi vielä puuttua. Kiitos Martin. Ja nyt Annan mielelläni puheenvuoron Marian Fischer-Böllille loppupuheenvuoroa varten. I'll try to make it. Kiitos Paolo. Yritän puhua lyhyesti. Aluksi mitä tulee tähän epäviralliseen asiakirjaan, ei tätä tehty maatalouden pääosastolla. Tämä tulkoon selväksi, eikä se ollut mikään komission asiakirja. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettäkö maatalousbudjetti säilyisi ennallaan tulevaisuudessa. Teidän kannattaa valmistautua jo siihen, että monet tahot haluaisivat osuutensa maatalousbudjetista. Ja siksi meillä täytyy olla hyvät perusteet sille, että pystymme perustelemaan, minkä takia ylipäätään YMPtä tulevaisuudessa tarvitaan. Tästä käydään keskustelua ja toivon, että kun seuraava asiakirja on valmis, niin se sitten käydään läpi kaikissa elimissä ja kollegio sen myös hyväksyy ennen kuin se julkaistaan. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että suuret osuudet yhteisestä budjetista menevät maatalouspolitiikan rahoittamiseen, mutta usein täytyy tarkastella tätä suhteessa bruttokansantuotteen kehitykseen. Näinhän tehdään muidenkin rahoituskokonaisuuksien kohdalla ja näin vertailtuna ilmenee, että vain 0,43 prosenttia EU-maiden bruttokansantuotteesta menee maatalouspolitiikan rahoittamiseen. Jos ajatellaan vaikkapa puolustuspolitiikkaa, niin luku lienee nelinkertainen, joten ei tämä niin sanottu henkivakuutus ole kovinkaan kallis. Suhteellisuutta siis kaivataan. Ja tällaiset luvut kannattaa aina välillä nostaa esille. Maaseutualueiden kehittäminen on minun sydäntäni lähellä. Minusta sitä tulisi edelleen kehittää, sen profiilia tulee nostaa. Maatalous alueiden kehittämistä täytyy suunnata kohti nykyisiä haasteita, joita ovat ilmastonmuutos, vesivarojen hallinta, biodiversiteetti ja energia. Nämä ovat näitä muuttujia tekijöitä. Ja sitten jäsenvaltiot voivat jotenkin valita itselleen sopivimmat osat, koska kaikille sopivaa yhteistä politiikkaa ei saada aikaan. Minusta maaseudun kehittämisohjelman tulisi toimia eräänlaisena porkkanana jotta maanviljelijöillä olisi kannustimia toteuttaa maaseutualueiden kehittämistä, joka sitten eriyttäisi politiikkaa ja lisäisi sen monimuotoisuutta. Jos tietysti suurennamme maaseutualueiden kehittämispolitiikkaa, niin silloin se on jostain muusta pois. Mutta en minä usko, että jos uutta politiikkaa tarvitaan, niin vanhat katoisivat. Minkä takia meidän näin pitäisi tehdä, koska meidänhän tulisi vain pohtia, mitkä ovat eri pilareiden osuudet ja koot. Olen samaa mieltä herra Kapolos Santoksen kanssa, että tulevaisuudessa Euroopan parlamentin rooli on entistä tärkeämpi, suorastaan valtava. No tämä tietysti vaatii teiltä rohkeutta ja tarmokkuutta ja joskus teidän täytyy tehdä epämieluisia päätöksiä, koska ette te voi enää väittää, että tuo typerä komissaari tekee päätökset neuvoston kanssa. Ei, vaan tekin olette tulevaisuudessa vastuussa maatalouspoliittisista päätöksistä. Ja tämä ei välttämättä ole helppoa, <laughs> mutta Kyllä minä seuraan teidän toimintaanne suurella mielenkiinnolla. Katsotaan, miten pärjäätte tässä haastavassa tehtävässä. Mitä tulee näihin julkisiin hyödykkeisiin, niin olen varma, että olemme samoilla linjoilla tässä kysymyksessä. Mutta toisaalta olen sitä mieltä, että tämä ei ole ainoa tapa hahmotella tulevaisuuden politiikkaa. Ja mitä VTOhan tulee, niin minusta on selvää, että yksi syy siihen, minkä takia VTO-sopimuksia tarvitaan, on se, että tämä on ainoa tapa hallita tai säädellä kotimaisia tukia. Ja, ja, ei, ja tämä, tällainen julkinen tuki voi tietysti olla markkinoita vääristävää ja tässä täytyy tarkkailla huolellisesti, mitä Yhdysvallat tekee. Tällä hetkellä en ole kovin optimistinen, mutta katsotaan, mitä tämän suhteen voidaan tehdä. Totta kai tuen kahdenvälisiä kauppasopimuksia, mutta ei mitenkään voida vaikuttaa Yhdysvaltain maatalouslainsäädäntöön kahdenvälisin neuvotteluun joten VTO on ainoa mahdollisuus. Ja kyllähän muut toimijat tulevat markkinoille, jos Euroopassa ei tuoteta maataloustuotteita. Näin ei saa antaa tapahtua. Meidän täytyy tukeutua vahvuuksiimme, koska eurooppalaisten tuotteiden laatuimako on erittäin vahva. Ja tätä pitäisi hyödyntää vielä paremmin, ja näin aiomme tehdäkin, kunhan toivumme talouskriisistä. Erityisesti kun kohdistamme markkinointiponnisteluja Aasian markkinoille eivät eurooppalaiset tuotteet ole tarkoitettuja ainoastaan eurooppalaisille. Tällä hetkellähän me olemme maailman suurin maataloustuotteiden tuojakin muuten. Ja tämä toki jatkuu. Tuotteet kulkevat ympäri maailmaa ja tällaiset kuljetukset tietysti aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä. Tämäkin tulee ottaa huomioon, joten vahva tuotanto Euroopassa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Niin, minä olen liberaali ja olen ylpeä siitä. Jos joku sanoo, että olen ultraliberaali ja jätän kaiken sikseen, niin ei, tai jätän kaiken, annan kaiken tapahtua niin kuin se tapahtuu, ei tämä pidä paikkaansa, mutta minusta pitää olla rohkeutta tehdä joskus ikäviäkin päätöksiä ja pyrkiä kehittämään ja muokkaamaan maataloutta. se, että maatalouspolitiikkaa uudistetaan, ei mitenkään uhkaa tulevia sukupolvia. Ellemme nyt painosta maanviljelijöitä, kyllä minä tunnen maanviljelijät, mieheni on sellainen, heitä pitää painostaa, jotta asioita tapahtuu ja meillä pitää olla poliittista rohkeutta harjoittaa tätä painostusta ja totta kai tässä työssä pitää olla vakuuttunut omasta näkemyksestään. Ja olen melko varma, hyvinkin varma siitä, että eurooppalainen maatalous pystyy vastaamaan uusiin haasteisiin ja kehittämään maataloustuotteidensa maailmanlaajuista kauppaa, koska meillä on alalla varmasti paljon vahvuuksia. Tosiaan 9 prosenttia on tämä luku kasvihuonekaasupäästöistä, mutta jos ajatellaan kuinka paljon tuontia tarvitsemme esimerkiksi lihantuotannon tukemiseksi Euroopassa, tarvitsemme soijapapua, rehuksia ja niin edelleen, niin tämä luku on vielä suurempi. Meidän tulisi näin ollen, näin ollen lisätä eurooppalaisten tuotteiden osuutta elintarvikkeiden kulutuksesta Euroopassa se pitäisi saada 70-100 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Ja samalla meidän tulisi auttaa kehittyviä maita kehittämään omaa ruoantuotantoansa. Ja siksi viime vuosina käytimme miljardin, miljardi euroa siihen, että ostimme siemeniä ja muuta kehittyviin maihin. Nämä rahat pitää muuten antaa naisille eikä miehille kun annoin mennä naisille, niin jotain tapahtui. Miehet vain istuskelevat puun alla varjossa, eivätkä tee mitään. Ei tämä ollut muuten mikään vitsi, tämä on ihan totta. Rahat kannattaa kehittyvissä maissa antaa aina naisille. Ja ensi viikolla, kun tapaamme FAAN edustajat Roomassa, meidän täytyy löytää uusia ratkaisuja, koska tänä päivänä miljardi ihmistä kärsii nälkää ympäri maailmaa. Ja vuosituhat tavoitteet, joiden mukaan nälkää näkevien määrän puolittamisesta ovat epäonnistuneet. Meidän täytyy nyt pohtia, mitä teemme ja toivon, että voimme löytää ratkaisun ja auttaa kehittyviä maita ainakin ruokkimaan itse itsensä. Tämä on vähin, mitä voimme tehdä. Kiitos Paolo. Oh. Kiitos Marian. Nyt muutaman minuutin tauko. Marian Fischer-Böll joutuu poistumaan paikalta. Ja jos tulkitsen sitä, mitä sanoitte, niin haluatte, haluatte kiittää Marion Fisher Bööli hänen tekemästään työstä. Tämä, nämä kiitokset ovat ansaitut. Totta kai kaikki ajavat omia etuja, mutta myös EUn yleisiä etuja. Ja tätä kaikille yhteisesti tärkeää maatalouspolitiikkaa. Eli nyt pidämme pienen tauon, koska haluamme antaa merkin siitä, kuinka todella arvostamme Fisherböllin tekemää työtä. Uh, would you then allow me just uh, I, don't know. En tiedä, onko tämä nyt viimeinen kerta, kun täällä olen. En Meillä saattaa olla toinenkin tilaisuus vielä keskustella asioista, mutta haluaisin kiittää teitä lämpimästi. Olen tuntenut jotkut teistä varsin pitkään. Jotkut teistä tunnen jo viiden vuoden takaa ja työskentelyni täällä on ollut aina varsin mukava. Minusta on ollut kiva tulla tänne keskustella kanssanne, etsiä yhteisiä ratkaisuja. Emme aina ole olleet asioista yhtä mieltä, ollakseni näin rehellinen, mutta siitä huolimatta työ on ollut hyvin miellyttävää. Ja kuten sanoin, minä kyllä seuraan hyvin tarkkaan, miten te täällä pärjäätte uuden toimivaltanne kanssa. Ja toivon teille onnea ja menestystä, mutta se kyllä vaatii, että että kuten me Tanskassa sanomme, teidän täytyy nielaista muutama kameli. Mutta minä olen hyvin lähellä maataloussektoria lopun ikäni, niin sen voin teille vakuuttaa. Onnea ja menestystä, varmasti pärjäätte tässä. Bene, riprendiamo allora i nostri lavori. No niin, hyvä. Nyt pala- palaamme töihimme ja annan heti välittömästi puheenvuoron professori Eduardo Ramosille. Hän tulee Kordovan yliopistosta. Hänelle puheenvuoro. Eduardo Ramos. Hän puhuu maaseudun kehittämisen uudistuksesta. Ehkä tässä menee vielä muutama minuutti. Jää hyvä sanoissa. Tranquilo. He's talking with the Vamos, Maybe one Maria.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 Okay. Eduardo Ramos is here. He's ready. Eduardo Ramos. No niin, Eduardo Ramos, oletteko valmis? Puheenvuoro siis Eduardo Ramosille Kordovan yliopistosta. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia maatalousvaliokuntaa siitä, että voin ottaa täällä kantaa ja esittää Korvan yliopiston maatalouskehitysprofessoreiden ja opettajien ajatuksia täällä. Nämä eivät siis ole ainoastaan omat ajatukseni, vaan koko tämän ryhmän ajatukset. Ja ennen kuin lähden kertomaan kannastamme, niin kun viittaan ensimmäiseen pilariin, tarkoitan ainoastaan suoria tukea. Puhun siis tästä pilarista, vaikka minun puheenvuoroni koskee maaseutukehitystä, mutta joka tapauksessa joudun viittaamaan ensimmäisen pilarin ja tällä tarkoitan siis ainoastaan suoria tukia. Nehän ovat kaikista oleellisin osa määrällisesti ensimmäistä pilaria. Sitten sanoisin vielä, että olen työskennellyt maatalouspolitiikka-alalla noin 30 vuotta yliopistossa ja aina kun uudistuksia on tullut, niin on ollut havaittavissa, että tuottajat, ainakin osa heistä vastusti kovasti uudistuksia ja Espanjassa, joissa kannat ovat usein äärikantoja. Kokemus on osoittanut, että he eivät melkein koskaan olleet oikeassa, mutta tällä kertaa kyllä. Tällä kertaa tilanne on niin erilainen, että tämä puolustuskanta ja pelko, johon Ranskan kollega äsken viittasi, on aivan sillä on todellisuuspohjaa. Tämä siitä syystä, että kun on tutkittu eh, tätä asiaa kentällä, voidaan sanoa, että maataloustuotanto on kahtia jaettua. Meillä on kilpailukykyisempi ja vähemmän kilpailukykyisempi maatalous. Molempia on olemassa, mutta ei saa unohtaa, että näitä kahta on kohdeltava eri tavalla. Jos ajatellaan kilpailukykyistä välimerinen tuotantoa, jossa tuotetaan vihanneksia ja jossa saadaan paljon vähemmän tukia, niin tällä alalla on hyvin suuria vaikeuksia. Viime vuosina on tapahtunut suurta mukauttamista. Kriisi on nyt kohdannut heidät ja heillä on hyvin suuria vaikutuksia rahoituksen osalta ja voin yhtyä Ranskan kollegaan siinä mielessä, että on hyvin vaikea toimia, jos haluaa investoida ja sitoutua tulevaisuuteen. Tätä ei saa unohtaa. Ja sitten tältä pohjalta kerron teille, mihin aiheisiin haluaisin keskittyä. Kohtia on kuusi. Ensin on johdanto. Viittaan lyhyesti siihen, miten nykytilanne eroaa aikaisemmasta ja sitten maataloushaaste ja sitten käyn lyhyesti läpi, minkälaisia jatkuvia muutoksia on ollut. Ja nahtaa, että 92 vuodesta alkaen noin viiden vuoden väliin suuria uudistuksia on tapahtunut. Tämä on mahdotonta millä tahansa tuotantoalalla, koska on hyvin vaikea tehdä eh, yrittäjätoimista tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Tämä myös heikentää koko tämän alan tota, mielikuvaa. Ja tämä on yksi suuria ongelmia tässä tällä hetkellä, minkälainen yhteiskunnallinen imago tuottajilla on. No aika heikko tällä hetkellä. Ei voida pyytää paljon julkista tukea, jos imago on heikko, sillä poliittiset päätöksentekijät ovat hyvin riippuvaisia siitä, mitä äänestäjät tekevät. Ja suuri osa äänestäjistä asuu kaupungissa ja ostaa maata, maidon pakattuna ja ovat aika kaukana maataloustuottajista. Ja sitten on mm, maaseutupolitiikkaa 2013, tämä on ehkä keski, keskiössä tässä ja sitten loppusanat. Ensimmäinen aihe. Haluaisin ensiksi sanoa, että tilanne tällä hetkellä on hyvin erilainen kuin se, mikä on valinnut vuodesta 1958 alkaen. 2009 tilanne on hyvin erilainen. Me voimme esittää sinne tiettyjä kysymyksiä näihin muutoksiin liittyen. Ensinnäkin, miten yhteiskunnallinen yhteiskunnalliset vaatimukset ovat erilaisia tällä hetkellä, jos, viittaa, jos vertaamme sitä Roman sopimuksen jälkeisiin aikoihin ja voivuoriin ja maitovuoriin ja siis kaikkeen sen voihin, joka maidossa uiskenteli, tätä tuskin enää muistamme. Ja miten Euroopan unioni sitten tulkitsee uusia sosiaalisia vaatimuksia ja miten kanavoidaan nämä vaatimukset ja kolmanneksi, mitä maaseutu voi nyt tarjota Euroopan rakentamisen vahvistamiseksi. Tätä ei saa unohtaa. Euroopan rakentaminen on suurelta osin ollut YMPtä mataloutta siksi, että se oli ainoa seinä, joka rakennettiin yhteistä tiilistä. Tämä oli ennen näin, mutta nyt on muitakin politiikkoja, jotka haluavat kilpailla maatalouspolitiikan kanssa tähän asti maaseutupolitiikka ja elintarvikkeiden moninaisuus ja se, miten koemme tämän äh, syömisen ja ruokailun. Tämä on hyvin paljon enemmän kuin pelkästään ne kalorit, joita ruoasta saamme. Ja sitten kysyisin, onko 2013 paikallaan se, että meillä on yhteinen maaseutupolitiikka. Tällä hetkellä, kun on vaarana, että tapahtuu suuria leikkauksia, vaikka jotkut asiakirjat sanovat, että tällaisia ei ole tulossa. Eli siis korostan sitä, että tilanne on hyvin erilainen, en tästä puhu sen enempää, mutta tämä pitää kuitenkin aina toistaa. Tämä liittyy myös siihen, että kuusi ensimmäistä jäsenvaltiota olivat hyvin samantapaisia, niitä oli vähän ja ne olivat samantapaisia, siellä oli helppo tehdä sopimuksia. Nyt meillä on 27 maata, jotka ovat hyvin erilaisia sekä yhteiskunnallisesti että tuotannollisesti ja sen takia tavoitteista on vaikea päästä yhteisymmärrykseen ja sitten toisaalta tuotantoalat ovat hyvin eri asemassa. Sotien jälkeen maatalous oli tärkeällä siellä ja nyt palvelut ala on siellä, paitsi Bulgariassa ja Romaniassa ja sitten väestöllisesti on tapahtunut paljon muutosta, yhteiskunta on vanhenemassa, on erilaisia vähemmistöjä, joilla on oikeuksia ja jotka muuttavat tilannetta ja jotka vaativat, että instituutiot muuttaisivat toimintatapojaan. Ja sitten on uudenlaista tuotantoa ja pitää ottaa huomioon ympäristö, mutta myös vapaa-aika. Maan, tämä kaikki vaikuttaa maan käyttöön. Eikä sitä saa unohtaa erityisesti siksi, että on puhuttu, että voitaisiin keventää maatalousbudjettia, jos jotkut toimet menisivät aluepolitiikan kontolle. Tietysti tämä voisi vähän keventää ja monen maan kannalta tämä olisi hyvä, koska rajoitusselvitys näyttäisi paremmalta, mutta olen samaa mieltä siitä, että tästä ei kannata puhua kyllä ollenkaan. Pitää, pitää mielessä aina tavoitteet, mihin pyritään. Olisi hyvin vaarallista minun mielestäni tai ryhmämme mielestä, jos ottaisimme alue poliittiset, nämä loppupoliittiset seikat pois tästä yhteisestä rakennelmasta, sillä ulkopuolella on paljon kylmempää ja yksinäisempää. Miten maatalousyrittäjä vaikealla syrjäisellä alueella voi ajatella, että hän on yrittäjä sen takia, että siellä on 25 väestötiheys ja sitten pitäisi huomioida samanaikaisesti myös urbaanimmat tavoitteet ja erilaiset dynaamiset tilanteet, jossa pääomaa on paljon enemmän. Ympäristö muuttuu, kulutustottumukset muuttuvat ja meillä on uhkea siitä, että leikkauksia tapahtuu. On siis ulkoisia muutoksia, jotka on jo mainittu, eli VTO-muutokset ja kansainväliset väestömuutokset. Näistä on sekä myönteistä että kielteistä vaikutusta. Sitten millainen energiatilanne ja toisaalta kriisit, rahoituskriisi ja elintarvikekriisi, jotka tietyssä määrin vaikuttavat toisiinsa. Ja tämä johtaa sitten uusiin tarpeisiin ja näiden uusien tarpeiden, näiden uusien tarpeiden pohjalta pitäisi määritellä uudet tavoitteet. Ja sitten on muita seikkoja, joihin en nyt lähde viittaamaan, mutta haluaisin kuitenkin nyt kakkoskohtana ottaa esille sen, miten tässä uudessa vaiheessa Euroopan unioni tulkitsee näitä vaatimuksia. Meillä on 2005 uudistukset ja Göteborgin strategiaa. Ne täydentävät toisiaan ja niiden pohjalta on erilaisia kannanottoja. Meillä on Regions 2020 asiakirja yhtäältä ja sitä täydentävät neljä muuta asiakirjaa yhtä vielä odotellaan. Toiset ovat jo julkisuudessa ja DG Regio on niitä edistänyt ja tällä tavoin aluepolitiikka on muiden edellä, koska täällä otetaan esiin väestö, ilmastonmuutos, haaste, energiahaaste ja globalisaatiohaaste Euroopan alueita koskevia haasteita siis. Nämä neljä eri haastetta johtavat sitten siihen, että eh, aluepääosasto suuntautuu tiettyyn suuntaan, mutta sitten on muutakin, on eh, työllisyyspolitiikkaa, liikennepolitiikkaa ja kulutuspolitiikkaa ja muitakin. Tässä on siis paljon erilaisia haikaloja saalista etsimässä ja mitä YMP tässä yhteydessä tekee. Tässä kilpailutaan tärkeitä politiikan aloja. YMPltä ei pyydetä ainoastaan leikkauksia, vaan pitää todellakin kilpailla muiden aktiivisempien politiikkojen kanssa. Maaseutualueet ovat kuitenkin tietyssä mielessä vahvoja siksi, että mikään muu politiikka tai politiikan ala ei samalla tavalla yhdistä näitä kaikkein kaikkia haasteita, jotka Euroopalla on edessään. Ja suurin osa pinta-alasta 9 prosenttia on maaseutualuetta ja siksi tämä koskee kaikkia eri alueita. Ja näin maaseutu, maaseudun tärkeys korostuu. Meillä on siis tämä maaseutuhaaste, maatalous ja maaseutu politiikan osalta minä haluaisin päästä eroon näistä kahdesta eri pilarista ja asioiden erottamista toisistaan. Näin on jo käymässä. Joskus on niin, että on yhden pilarin asioita, jotka tuot esille toisessakin ja päinvastoin, vaikka kuitenkin rahoitusta saadaan sitten eri tavoin e, eri asioihin tai samoihin asioihin saadaan eri tavoin rahoitusta jopa terveystarkastukseen ja tämä kyllä johtaa harhaan. Ja jos meillä ei ole yhteistä maatalous, maaseutu, politiikkaa, niin maaseutualueiden yhtenäisyyttä olisi hyvin vaikea lisätä, mutta ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä YMPn jatkosta. On puhuttu suurista leikkauksista, mutta tällä hetkellä konsensusta ei ole kuulee, sitä kyllä kuulee kaikenlaista. Ja kun on tällainen tilanne, että varoja on vähän, niin kaikki ovat pihiä. Ja jos ajatellaan vakaus sitoumuksia, jotka liittyvät talous- ja rahaliittoon, niin mikään maa ei halua joutua maksamaan lisää. Ja tämä vaikeuttaa koko tilannetta. Ainoa tapa legitimoida yhteistä maaseutupolitiikkaa on siltä pohjalta, että tämä on tehokasta seuraavina vuosina, niin pitää tehdä selväksi, että se tuo selvää eurooppalaista lisää arvoa. Ja tämähän on helppoa periaatteessa, jos sanoja katsotaan, mutta jos reaalitasolle mennään, niin paljon vaikeampaa. Ja sitten katsotaan maaseutupolitiikkaa sen eli YMPn alusta alkaen terveystarkastusvaiheeseen asti. Tässä on todellinen sekoitus kaikkia erilaisia rahastoja, minä sen sanoa, rakennerahastoja, mutta eivätpä kaikki ole nämä rakennerahastoja. Meillä oli emot, rikastin jakautuu kahtia, tukiosa ja 92 uudistuksen myötä. Alun perin sitä ei siis kutsutu rakennerahastoksi, mutta se toimii ikään kuin se sitä olisi ja sitten tehdään yhteistyötä Eh, aluekehitysrahaston kanssa yhtä, yhdeltä osin, mutta toinen osa taas ei tee näin. Takoosio ei ensin tee, mutta sitten kyllä myös niiden alueiden osalta, jotka eivät ole tavoite yksi alueita, aletaan antaa tukea myös muullekin kuin eh, palkoille. Eli tämä on kyllä hyvin monimutkaista, jopa asiantuntijalle tämä on monimutkaista ja varmasti tavallinen kansalainen, joka maksaa verojaan. Tämä on todellakin esoterinen, täysin ymmärryksen yläpuolella oleva asia, jos ajatellaan sitä, että tämä kaikki on hyvin kallista ja tässä herrat puhuvat kaikenlaista, mitä ei kukaan ymmärrä. No aivan ensiksi pitää selkeyttää tätä kokonaisuutta niin, että tämmöinen kansalainen pystyy tämän ymmärtämään. Hän, hänen pitäisi pystyä ymmärtämään, että tämä on hänelle tärkeää, se hänen tulevaisuudensa tulevaisuutensa osalta. Ja sitten katsotaan irrottamista, tukin irrottamista tuotannosta. Tämä on toinen tärkeä asia. Tässä on ensimmäinen kausi 92 asti. Tällöin ei tarvita tuotannosta eh, irrottamista sen takia, että vielä ei ollut otettu maataloutta mukaan silloisin GATT-neuvotteluihin. Mutta sen jälkeen sitten tapahtuu irrottaminen tuotannosta ja näin historiallinen vastuu vähenee. Ja sitten 2003 keskivaiheen tarkastuksen pohjalta tehdään todellinen irrottaminen tuotannosta. Ja tätä haluan korostaa. Tällä hetkellä meillä on maksuja, tai siis rahaa, rahaa joka on irrotettu menneestä. Ja tästä että tulee mieleen se, mitä sirkuksissa joskus tapahtuu, jos siellä joku eh, henkilö, joka kaikenlaisia hankalia liikkeitä siellä eh, sirkussa tekee, päästää irti yhdestä renkaasta ja joutuu sitten kieppumaan ja pääsemäänkin toiseen eh, renkaaseen. No näin on YMPn osalta, eli on päästy irti menneestä ikään kuin napanuorasta mutta vielä ei ole sitten eh, siirrytty tähän uuteen tilanteeseen ja tässä sitten muut politiikat haikalojen tapaan mm, ovat saalista etsimässä. Eli tässä on sitten muita aiheita, joihin en mene, liider on tässä mukana ja muuta. Mutta siis tämä on nyt todella monimutkainen ja liiankin sekava asia. Kun puhutaan maaseutukehityksestä, niin senhän pitäisi tarkoittaa kehittämistä. Miten nämä eri toimet, joita on jatkuvasti lisätty, koska on haluttu välttyä vaikeuksilta kansallisissa neuvotteluissa, niin meidän pitäisi kyllä tehdä tämä selväksi. Jos halutaan maaseutua kehittää tietyllä toimilla, niin pitää sinne laittaa nämä toimet. Ja jos toimilla ei ole tarkoitus maaseutua kehittää, niin sitten niitä ei pidä siellä pitää. Ja sitten toinen asia, joka täällä jo kuultiin, anteeksi, että tässä viittaan edelliseen puhujan minusta, minun mielestäni koko ajan hän oli eh, tämän Val Collegein opettaja, professori, mutta ei ehkä enää olekaan. Eli siis tässä erotetaan ensimmäinen pilari ja toinen pilari toisistaan, mutta nyt nämä erot ovat vähentyneet. Ja sitten mennään viidenten kohtaan, eli maaseutupolitiikka 2013 jälkeen on erilaisia elementtejä, joiden osalta minä haluaisin mainita tiettyjä asioita, Ra, Chatelier ja Backwell – he puhuivat tästä, en mene tähän, ei pidä puhua rahasta ennen kuin tiedetään, minkälaisia tavoitteita on ja sitten vasta voidaan miettiä rahoittamista. On selvää, että pitää jakaa uudelleen jäsenvaltioiden välille ensimmäisen ja toisen pilarin kulut ja myös pilarien sisällä, sillä kansalaiset valittavat siitä, että rahojenta aina eniten tarvitsevalle. Tässä pitää toimia avoimesti ja selvästi. Ja sitten pitää muistaa myös, että jotkut tehtävät päätökset voivat ehkä vaikuttaa peruttamattomasti. Ja pitää ajatella, että nämä peruttamattomat vaikutukset liittyvät maatalouteen ja maataloudessa on luonnonomia syklejä, jotka ovat paljon hitaampia kuin e, muut syklit. Pitää olla hyvin varovaisia, koska voi mennä vuosia siihen, että päästään takaisin johonkin tuotantoon, jonka aikaansaamiseen on mennyt jopa monta sukupolvea. Ja sitten jos ajatellaan, mikä toimii paremmin EU-tasolta tehtynä, mikä kansallisilta tasolta tehtynä, tässä pitäisi puhua monimuotoisuudesta ja julkista hyödykkeistä, erilaisista seikoista toisessa pilarissa, jos ajatellaan niissä olevia muutoksia, ne ovat todella suuria. Ehdottaisin siksi kaksi vaista muutosta. Ensinnäkin siirtymävaihetta, sellaisia toimia, jotka olisi jäsenvaltioissa helpompi sulattaa, mutta joissa on jo sellainen filosofia, että tässä toiminta perustuu sopimukseen. Ja sitten toinen eh, vaihe keskipitkällä aikavälillä. Ja sitten meillä on täällä yksi ajatus, jonka haluan ottaa esille. Komission Fisher Bull sanoisin 2005 eli viitattiin 97 maatalousneuvoston päätöksiin, joka liittyy eurooppalaiseen maatalousmalliin. Tämä mielipide, joka oli hyvin perusteltu ja paikallaan, ja se liittyy siihen, että tarvitaan erilaisia maataloustyyppejä ja yhteiskuntaa odottaa maataloutta eleisiä rooleja. Tämä tuli esille myös vuonna 2005. Nyt komission jäsen lähti jo täältä pois, eli en voi häntä enää kysyä, onko nyt kriisivaiheessa tämä ajatus vielä hänen mielessään. Tämä liittyy läheisesti siihen hyvinvointivaltioon, jota kansalaiset toivovat. Minä luin tiettyjä asiakirjoja, kun tätä puheenvuoroa valmistelin eri skenaarioista. Skenaario 2020 ja sitten Euroopan unionin skenaario Euroralis ja myös Faaro-verkosto. Nämä ovat tuottaneet hyvin mielenkiintoisia asiakirjoja. Tässä eururallisin ajatus, jossa on kaksi eri akselia, kun analysoidaan uutta politiikkaa. On enemmän ja vähemmän sääntelyä, enemmän ja vähemmän vapauttamista ja sitten toisaalta toinen akseli, joka on alueilleen globaali ja että saataisiin aikaiseksi erilaisia sopimuksia eri tasolla. Eli jos ajatellaan alueita, niin tällä tummennetulla alueella lähdetään liikkeelle alueellisesti lähestymistavasta, kun ajatellaan maaseutukehitystä. Eli ajattelin tässä maaseutukehitystä ikään kuin se olisi EAKR oloinen tai maaseudun kehittämisrahaston osoinen, mutta se on kuitenkin vähän erilainen, koska siinä on ensimmäinen, toinen ja kolmas osio. Niillä olisi vielä samat nimet, mutta kuitenkin hallinnointi olisi erilaista. Eli olisi sellainen tilanne, että toimittaisiin ainoastaan sopimuspohjalta ja niin, että pyrittäisiin koko ajan kollektiivisiin toimiin niin, että olisi kollektiivista vastuuta luonnonvaroista ja paikallisyhteisöjen vastuu olisi selvä. Ja kolmeksi tarvitaan strategista lähestymistapaa. Mitä tulee minimiprosentteihin, minä nostaisin niitä akseli ykkösellä 10-15 prosenttia, kakkosella 30 prosenttia ja kolmannella 15 prosenttia. Tässä olisi leader akseli, johon ei lisättäisi mitään prosenttimäärää, koska meillähän oli alun perin näitä tällaisia ajatuksia. Minusta leader on horisontaalinen lähestymistapa. En tiedä, näkyykö tämä täältä, mutta meillä olisi tällainen leader-akseli, joka käy myös akseli kolmosen läpi, mutta vielä selvemmin, ja ykkösen ja kakkosen läpi, mutta pitäisi varmistaa se, että ainakin 5 prosenttia ykköstä ja kakkosesta tapahtuisi mm, osallistuvasti, mutta minä nostaisin sitten sitä vaatimusta, joka liittyy kollektiivisiin toimiin yksi ja kakkosessa. Ja sitten jos katsotaan myöhempää vaihetta, niin sitten pitäisi laittaa rahat yhteen. Ensimmäisessä pilarissa pitäisi poistaa markkinasääntely ja kakkosessa olisi uusi väline, joka voisi olla maatalous- ja maaseutuväline tai joku muu nimeltään ja määrä olisi se, joka tässä on aritmeettisesti yhteenlaskettu tuo summa näistä kahdesta muusta. Eli tässä pitää huomioida budjettileikkaukset, vaikka niistä ei ole tietoa, niin todennäköisesti niitä tulee. Mutta siis sitten vielä mahdollisuus saada yhteisrahoitusta kansallisesti, jopa vastahankaiset maat ovat nyt myöntäneet, että sitä tarvitaan, pitää katsoa mitä rahoitettaisiin ja mitä ei, ja miten tämä voi alentaa eurooppalaista lisäarvoa. Ja sitten tämä raha jakantuisi kahtia. Ensinnäkin olisi horisontaalinen, sen ohjelma, horisontaalinen ohjelma ja toisaalta mm, maantieteellinen ohjelma. Horisontaalinen ohjelma tähtäisi kehitystavoitteisiin, niin kuin taloustiedossa sanotaan, tässä pitää pyrkiä tavoitteisiin, jotka ovat ristiriidassa keskenään, mutta jotka kuitenkin voidaan sitoa jotenkin yhteen. Ja sitten olisi tämä horisontaalinen taso, joka olisi yleisempi. Näin siis tämän rahaston rahat ensinnäkin niitä käytettäisiin riskien hallinnointiin. Niin kuin sanoimme, puhumme elintarvike turvasta ja sitten on myös rahoitusriskejä ja globalisaation riittyviä riskejä. Tämä olisi horisontaalista, tämä ei riippuisi edestä ja se sitten johtaisi turvaverkkojen rakentamiseen ja sitten olisi nämä maantieteelliset lähestymistavat, tämä niin kutsuttu flat rate, jonka pohjalta rahoitettaisiin muuta kuin maataloustuotantoa. Ja sitten olisi toinenkin vaihe, jossa sen, tämä welfare-vaihe sen sijaan, että tehtäisiin niin kuin nyt erityisiä toimia kilpailukykyyn ja ympäristöön liittyen, niin olisi parempi lähteä liikkeelle, no vähän samantapaisesti, mutta ei kuitenkaan eri vaiheittain, vaan pitäisi olla eri tavoitteita, eli tehokkuus, tasapuolisuus ja kestävyys. Eli jos lähdetään liikkeelle tästä eh, tasapuolisuudesta, olipa tämä sitten yksi pilari tai toinen, niin samalla tavoin pitäisi kaikkia eri kohtia soveltaa eri pilareihin. Ja sitten ei saa unohtaa, että 2008 maaseutukehitys tiedonanto on mielenkiintoinen sen takia, että on paljon erilaisia toimintamalleja ja paljon moninaisuutta. Ne alueet, joilla on enemmän yhteiskunnallista pääomaa ja niillä on myös enemmän monipuolistamiskykyä. Ja siellä, missä maatalous on haavoittuvaisempaa, tällaista on kaikkialla Etelässä ja Keski-Euroopassa ja Uussa jäsenvaltioissa, niissä on hyvin vaikea ajatella, että saataisiin tällaista, tällaisia lisätuloja, jotka tekisivät kilpailukysyksi sen, mikä ei maatalon osalta sitä ole. Jos kaikki toimisi hyvin, niin ajan kanssa voitaisiin nähdä, miten sopimuspohjainen osio vähenisi ja se tulisi flat ratein, eh, sen tulisi, tai se tulisi flat ratein tilalle. Ja sitten, jos ajatellaan näitä kysymyksiä, mitä maaseuduttu alueet voivat antaa Euroopan rakentamisen edistämiseksi? No pitää huomioida kaikki haasteet, jotka Euroopan unionilla on edessään, ja näin pystytään edistämään yhteenkuuluvuutta ja varmistaa, varmistamaan tasapaino maaseutualueiden välillä. Ja toisaalta 2013, mikä on politiikan tilanne, niin no kyllä tällaista tarvitaan, jos maaseutualueet pystyvät selvästi sitoutumaan siihen, että niistä tulisi aktiivinen Euroopan rakentamisen moottori. Eli alun perin meillä oli hyvin maatalouspohjainen Eurooppaa, koska elintarvikkeet liittyvät paljon eurooppalaiseen kulttuuriin, mutta nyt meillä on uudet haasteet. Meillä on tämä yksi yhtenäinen, erilainen, monimuotoinen, suuri Eurooppa. Toivottavasti siinä pystytään huomioimaan nämä uudet haasteet. Eikä sen enempää siis. Minä toivon, että että maaseutu saa jatkossa sellaista tukea, jossa politiikka paikalla on kansalaisten yksimielisyys takana ja pystytään vastaamaan myös eurooppalaisten toiveisiin. Ei tämä ole pelkkä unelma, vaan täällä on kyllä jotain ihan viittauksia todellisuuteenkin. Kiitos. Donc merci, uh, monsieur Eduardo Ramos. Uh... Kiitos, Eduardo Ramos. Ja siirrymme nyt heti seuraavaan esitelmään, koska olemme hiukan aikataulusta jäljessä, joten mennään saman tien seuraavaan esitelmään, jotta ehdimme ehkä käydä vähän keskusteluakin. Herra Valentin Chant, joka kertoo meille budjettiasioista uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Miltä tilanne näyttää vuoden 2013 jälkeen? Olkaa hyvä, herra chant. Members of the Parliament, ladies and gentlemen. Arvoisat Europarlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on hyvä, että aluksi on puhuttu välineistä ja muusta ja sen jälkeen budjetista. Tietysti nyt täh- tässä vaiheessa iltapäivää ehkä olette hiukan väsyneitä, mutta pyrin tässä vähän selvittämään muita näitä budjettikysymyksiä. Ja se, että YMP-budjettia laadittaessa on paljon epävarmuustekijöitä, on tosiasia, on hyvin vaikea miettiä, mitä vaikutuksia on ja mitkä ovat asioiden keskinäiset suhteet, joten tässä vaiheessa nämä ovat vasta aika alustavia skenaarioita ja mitään poliittisia ehdotuksia ei vielä ole tehty. Ja tietysti te teette näitä ehdotuksia muun muassa ja minusta meidän tulisi miettiä ennen kaikkea, mitkä ovat nämä budjetin ydintekijät, ja niitä käyn tässä. Tässä seuraavassa on nämä puheenvuoroni aiheet ensiksi. Ensiksi rahoitusmahdollisuudet. Talouskriisi on vaikuttanut huomattavasti tulevaan YMPhen, koska se on heikentänyt kansallisia budjetteja ja muuttanut julkisten varojen käyttöä. Komission mukaan budjettivajeet eh, kasvavat kuuteen prosenttiin tänä vuonna ja ensi vuonna reilusti yli seitsemään prosenttiin. Ja monet eh, jäsenvaltiot rikkovat tällä hetkellä vakaus- ja kasvusopimusta. Ja julkinen velkaantuminen oli noin 60 prosenttia viime vuonna ja se kasvaa noin 80 prosenttiin ensi vuonna. Joten rakenteelliset heikkoudet ovat tosiasia ja myös väestön ikääntyminen vaikuttaa budjettivaikeuksiin. Ja emme, voi edes, emme välttämättä voi edes palata ennen kriisiä edeltävään aikaan. Julkinen velka on luultavasti yhtä suuri kuin bruttokansantuote lähitulevaisuudessa. Tätä taustaa vasten lienee mahdotonta, että jäsenvaltiot voisivat odottaa tulevaisuudessa anteliaampaa EU-budjettia. Uudet omat varat, esimerkiksi verotulot ja päästökauppatulot, ovat ehkä parempia rahoituksen lähteitä tulevaisuudessa kuin EU-jäsenmaksujen korotus. Tämä lähestymistapa on herättänyt ristiriitaisuuksia budjettia käsittelevissä ryhmissä, ja näistä saattaa olla odotettavissa kiistoja tulevista rahoituskehyksistä puhuttaessa. Ja pohditaan varmasti sitä, <clears throat> mitä, mikä osuus budjetista osoitetaan YMPlle. Alustavat keskustelut ovat antaneet osviittaa, että pitäisi kohdistaa budjetointia kestävään kehitykseen myös maataloudessa, mutta sitten maatalous maatalous tuotan, tai maatalouspolitiikassa vaaditaan myös, että YMPn osuus budjetista leikkautuu huomattavasti. YMPn puolustajat myös vaativat yhteisrahoituksen lisääntymistä kaikissa YMPn osa-alueissa ja jäsenvaltiot eivät pidä laajemmasta YMP-budjetista. Ja E, mielipiteet ovat eriäviä eri jäsenmaissa. Jotkut jäsenvaltiot, jotka hyötyvät YMPstä, tietysti haluaisivat isomman budjetin, mutta he tulevat, ne tulevat häviämään. Ja sitten jotkut jäsenvaltiot huomaavat, että niiden YMP-osuus kasvaisi, mutta siitä huolimatta ne haluavat leikata YMP-budjettia, koska ne ovat ehkä sitten sitä mieltä, että on järkevää tuoda YMP entistä markkinaehtoisemmaksi ja sitten Ruotsin ja UK kaltaiset maat eh, periaatteellisesti vastustavat YMP-politiikkaa ja monet muut jäsenvaltiot ovat taas sitten toista mieltä, joten YMP-rahojen käyttö tulee muokkaamaan EUn budjetin käyttöä myös muilla alueilla. Erityisesti keskitytään julkisiin hyödykkeisiin ja moniin muihin uusiin näkökohtiin, kun YMPn rahoitusta uudelleen suunnataan. Kun pohditaan, mihin rahoitusta tulevaisuudessa tarvitaan, älkäämme aloittako politiikan välineistä, vaan poliittisista tavoitteista. Katsotaanpa, mitkä ovat YMPn perustavoitteet ja katsotaan, miten paljon rahaa tarvitaan, jotta eurooppalainen hyvinvointi voidaan maksimoida. Jos ajatellaan eurooppalaista maataloustukea, niin on esitetty kolmenlaista kritiikkiä. Ensiksi, että tukea pitäisi antaa vain sosiaalisista syistä, eikä ainoastaan siksi, että on maanviljelijä. Monilla maanviljelijöillähän on huomattavia omistuksia ja köyhät viljelijät eivät juurikaan hyödy tilatukijärjestelmästä, koska se on tukikohtainen, anteeksi, tilakohtainen. Ja EUn ei pitäisi osallistua tällaiseen muuhun kuin sosiaaliseen rahoitukseen. Tällaista mieltä ollaan. Mitä tulee elintarviketurvallisuuteen, niin ruokapula on hyvin epätodennäköinen skenaario. Euroopassa tuotetaan paljon ruokaa, sen tuotantoa voidaan helposti lisätä ja tehostaa. Ja Kolmanneksi pitäisi myös tehostaa sitä, että elintarvikkeita heitettäisiin pois entistä vähemmän. EUlla on myös paljon ostovoimaa, joten se voi hankkia tuotteita tarpeen tulee myös muilta markkinoilta. Joten ei ole mitään tarvetta rahoittaa elintarvike, elintarvikkeiden saantivarmuutta niin paljon ehkä kuitenkaan. Rahaa pitäisi kohdistaa vesivarojen hallintaan, biodiversiteettiin ja eläin- ja kasvilajien geneettiseen monimuotoiseen, monimuotoisuuteen pikemminkin. Mitä tulee julkisiin hyödykkeisiin, niin tässä voitaisiin tulevaisuudessa tarjota enemmän rahoitusta sellaisille aloille, jotka tuottavat enemmän EU-lisäarvoa. Tarvittavan rahoituksen määrä, kun pyritään edistämään julkisten hyödykkeiden tuotantoa, on vaikea määritellä. Ensiksi pitäisi määritellä, mikä on eurooppalaisista intresseistä johtuva julkinen hyödyke. Onko esimerkiksi hieno maisema julkinen hyödyke? Ja voita, onko se houkuttelevuutta lisäävä tekijä jonkun kansantalouden kannalta? ja jonkunlainen tällainen voitaisiin määritellä julkiseksi hyödykkeeksi. Tällaisia asioita on käsitelty ekonomistien kesken ja ensi viikon torstaina näiden tutkimusten tuloksia esitetään Euroop- äh, Brysselissä. Kun julkinen hyödyke on ensiksi määritelty, niin sitten pitää määritellä sen arvo. Tieteellistä tutkimusta on tehty paljon, mutta määrittely on vaikeaa ja arvonmääritys on aina vain viitteellistä, kun kyseessä ovat julkiset hyödykkeet. Tulevaisuuden rahoitustarpeita määriteltäessä täytyy pohtia myös sitä, että kuuluuko tähän myös metsäalueet. Ja jos, jos YMP tukee myös metsiin liittyviä julkisia hyödykkeitä, niin silloin budjettivaatimukset kasvavat. Sitten täytyy ottaa huomioon tulevat tiukat päästönormit maataloudessa ja ilmastonmuutos ylipäätään. Verotusta uudelleen suuntaamalla ja päästökauppaa kehittämällä voidaan vähentää maataloustuotannon ulkoisia vaikutuksia. Ja sitten täytyy pohtia myös, mikä on YMPn osuus yksittäisen julkisen hyödykkeen tuotannosta. Sitä on vaikea määritellä. Ja on siis vaikea määritellä julkisen hyödykkeen kvantitatiivista ja kvalitatiivista arvoa. On vaikea määritellä myös sitä, kuinka paljon kansantaloudet ovat valmiita maksamaan julkisista hyödykkeistä. Näitä vastauksia on vaikea antaa, koska monet parametrit, mitä tulee julkisten hyödykkeiden määrittelyyn, muuttuvat kovaa vauhtia. Esimerkiksi kohdistettujen maksujen imago ja niiden, niistä koettu hyöty ja hallinnolliset kustannukset. Toinen merkittävä asia, joka vaikuttaa rahoitustarpeisiin, on tulevan YMPn yhteisrahoitusjärjestelmä. Vaikka yhteisrahoitusta on käytetty paljon, sillä on houkutteleva nimi, niin siitä huolimatta, jos ajatellaan nykyistä järjestelmää, 100 prosentin EU-rahoitusta ensimmäisessä pilarissa, sitä on vaikea pitää yllä. Yksi ongelma on se, että YMPn jako, anteeksi, YMP-budjetin jakautuminen on toistaiseksi ollut aika epätasaista eri jäsenmaiden välillä. Sitten voidaan myös pohtia, pitäisikö YMPn tukea omaisuuden tai varojen jakamista tasapuolisemmin EU-maiden välillä. Tässä pitäisi e, entistä eriytetympää budjettiallokointia harjoittaa. Ja myös solidaarisuuden periaate ei välttämättä sovellu tähän yhteisrahoitusperiaatteen soveltamiseen. E, esimerkiksi Täytyy kehittää kannustimia, jotta EU-varoja käytetään vastuullisesti ja hyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Toiseksi jäsenvaltioita pitää velvoittaa hallinnoimaan yhteisiä varoja paremmin, jos, jos niille niitä osoitetaan. Kolmanneksi yhteisrahoitus antaa EUlle mahdollisuuksia rahoituksen vipuvaikutuksiin, jotta politiikkoja voidaan toteuttaa paremmin. Näin ollen yhteisrahoitusjärjestelmää tulisi laajentaa koko YMPtä kohdist- koskevaksi. Jäsenvaltiot ovat tästä erimielisiä ja tämä budjettikatsaus, joka on jo heitetty kerran roskakoriin, on kuitenkin osoittanut, että että yhteisrahoitusta tulisi entistä laajamittaisemmin käyttää. Sitten kuitenkin yhteisrahoitusasteiden määrittelyä pitäisi harjoittaa tarkemmin, jotta saataisiin aikaan mahdollisimman suuri vipuvaikutus EU-budjetissa. Tässäkin on monia tekijöitä, esimerkiksi rahoitettavien ohjelmien luonne ja sitten rahoitettavien ohjelmien julkista hyötyä pitäisi arvioida myös sen pohjalta, ovatko ohjelmat kansainvälisiä vai eivät. Sitten integraatio muiden politiikan alojen kanssa on asia, jolla on merkittäviä budjettivaikutuksia. Tällä hetkellä päällekkäisyydet rakenne- ja kohesiopolitiikan ja toisaalta maaseutualueiden kehittämisen välillä heikentävät täytäntöönpanoa. Ja Ja tällöin pitää miettiä, onko maatalouspolitiikka väärin määritelty, koska tämä luo odotuksia maanviljelijöiden keskuudessa, vaikka rahat toisa, tosiasiassa käytettäisiin muihinkin tarkoituksiin. Ratkaisu olisi, että ryhmiteltäisiin kaikki politiikat yhteen, jotka tähtäävät kestävään maankäyttöön, ja nimettäisiin tämä politiikka uudelleen. Pitäisi poistaa nämä päällekkäisyydet ja laajentaa kestävän kehityksen politiikkoja kaikille maatalouden aloille ja maaseudun kehittämisen aloille. Ja tällä tavoin olisi helpompi noudattaa eurooppalaisia intressejä palvelevaa politiikkaa. Komissio peräänkuuluttaa EU-budjetin perinpohjaista muokkausta ja vaaditaan, että rahoituskehysten otsakkeiden määrää rajoitetaan ja nykyisiä politiikkoja tulee ryhmitellä uudelleen, jotta niistä saadaan irti enemmän hyötyä. Ja vaikka ei pidettäisi näistä loppupäätelmän luonnoksista. Monethan niistä eivät toistaiseksi pidä, mutta minusta ne heijastelevat aika hyvin tällaista konsensusnäkemystä, kompromissinäkemystä myös, ja meidän tulisi ottaa ne vakavasti. Sitten nämä muutosstrategiat. Riippumatta siitä, mikä on YMPn lopullinen muoto, tarvitsemme siirtymävaiheen politiikkaa, kohti pienempää ja kohdistetumpaa YMPtä. Tilatukijärjestelmää täytyy vähitellen purkaa ja rahoitu, raho, rahojen käyttöä täytyy kohdistaa ja maksujen täytyy olla paremmin kohdennettuja. Nämä voitaisiin jakaa tasaisemmin ja, ja niitä pitäisi vähitellen purkaa, pitäisi pohtia, millä perusteella yksittäisille tiloille annetaan tukea ja annettaisiin vähemmän tukea niille tiloille, joissa maataloustuotannon osuus on pieni. Ja jos mitään maataloustuloja ei ole, mitään maataloustukea ei myöskään maksettaisi. Tämä vähentäisi YMPn maksutaakkaa, ja tällöin voitaisiin antaa jäsenvaltioille mahdollisuus täydentää tukia. Tällöin myöskään yhtenäismarkkinoiden kilpailu ei vääristyisi. Joka tapauksessa näyttäisi järkevältä, että pidetään mielessä YMPn perustavoitteet ja että siirtymäkauden politiikka kuitenkin pidetään erossa maaseutualueiden kehittämispolitiikasta, näin voidaan tavoitteet määritellä paremmin ja siirtymäkauden maksuissa voidaan soveltaa enemmän joustavuutta. Yhteenvetona sanoisin, että, että rahoitusmahdollisuudet, rahoitustarpeet ja tavoitteet ovat vielä epäselviä. Sen takia budjetti, budjettia ei voida vielä yksityiskohtaisesti määritellä. Arviomme on, että noin 5 miljardia euroa tarvittaisiin nykyisten julkisten hyödykkeiden ylläpitämisessä YMPn kautta. 20 miljardia, miljardia euroa tarvittaisiin koko pakettiin ja jos näin tehtäisiin, niin silloin voitaisiin tuottaa paljon enemmän eurooppalaisia julkisia hyödykkeitä kuin nykyään. Joten rahoitusta pitäisi kohdentaa julkisiin hyödykkeisiin enemmän ja tällöin voitaisiin myös kehittää maatalouspolitiikan välineitä ilman, että, että rahoitusmahdollisuuksista ei vielä olisi yksityiskohtaista tietoa. Ja yhteisrahoitusjärjestelmää tulisi kehittää, jotta vipuvaikutusta voitaisiin paremmin hyödyntää. Ja jos saataisiin tämän kestävän kehityksen ulottuvuus tähän hyvin mukaan, niin se edistäisi tämän koko budjetin hyväksymistä. Maanviljelijätkin voisivat siihen yhtyä ja tällöin sitten YMP-budjetti vähenisi ajan myötä, suoria maksuja vähennettäisiin ajan myötä ja näin ollen ymp raha vähemmän rasittaisi yhteisön budjettia tulevaisuudessa. Kiitoksia Valentin Zarnt ja Eduardo Ramos. Nyt olemme kuulleet kaikkia asiantuntijoitamme ja voimme aloittaa keskustelun. Luen luettelon puheenvuoropyynnöistä. Meillä on vielä puolisen tuntia aikaa, joten uskon, että että Ruotsin maatalousministeri puheenjohtajavaltion edustajana voi pitää loppu puheenvuoron. Morve ensin. Köszönöm szépen, elnök úr. Magyar nyelven szeretnék beszélni. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua Unkaria. Minusta olisi hyvin tärkeää, että tässä uudistetussa yhteisessä maatalous- politiikassa, sillä olisi oma perustansa, oma filosofiansa. Jos ajatellaan nyt seuraavaa kautta, näistä asioista pitäisi keskustella ja tehdä selväksi ennen kuin mennään teknisiin kysymyksiin. Eli minkälaista arvoista lähtee liikkeelle tämä maatalouspolitiikka. Maatalouspolitiikkaa on olemassa sellaista, joka keskittyy rahaan. Aina tärkein kysymys on, mitä enemmän rahaa saadaan, sen parempi. Pitää koko ajan saada lisää tuottoa, mietitään kilpailukykyä, mutta tämän sijaan tarvittaisiin ihmiskeskeistä maaseutupolitiikkaa, jonka tavoitteena on nimenomaan maaseudun ylläpito, se, että kylät, maaseutu, paikkakunnat voivat jatkossakin olla olemassa. Tarvitaan inhimillistä toimeentuloa maaseudun väestölle, maaseututuottajille tarvitaan myös varmistus sille, että elintarvikkeita voidaan turvallisesti tuottaa ja pitää myös eh, maaseutu elinvoimaisena. Mehän tiedämme, että on olemassa niin kutsuttu agrobisnes, joka on yhdessä visiossa, keskiössä ja toisessa taas pienviljelijä. Minä itse olen sitä mieltä, että nimenomaan heidät pitäisi asettaa etusijalle inhimillinen maaseutupolitiikka. Sitä tarvitaan. Ja sitten täällä moni on puhunut ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten sitä voidaan torjua, miten tärkeää tämä on, miten tämä voi onnistua. Mielestäni tämä kysymys on aika yksinkertainen. Anteeksi, että tämä nyt näin sanon, mutta ei meidän pitäisi elintarvikkeita lähettää ympäri maailman rekoissa tai lentokoneella, jos pystytään myös naapurikylästä tämä maito tai vihannes ostamaan, niin tuskin tarvittaisiin mitään eh, kuljetuksia maailman toiselta puolelta. Tämähän on todella kielteistä ympäristölle ja aiheuttaa ilmastonmuutosta. Tarvitaan ei globalisaatiota, vaan lokalisaatiota, eli paikallista tuotantoa, paikallista jalostusta sen korostamista. Tämä on paras tapa torjua ilmastonmuutosta ja ympäristön saastumista. Ja sitten kolmas seikka, uudet jäsenvaltiot, niiden asema, se ei ole ainoastaan epäoikeudenmukainen, on myös laitonta. Se, että uudet jäsenvaltiot, muun muassa Unkari, minun maani, siellä on, oli ryhdyttävä sataprosenttisiin toimiin, kun liityttyyn Euroopan unioniin, mutta kuitenkin saamme vain pienen määrän tähän päivän asti on saatu. Tässä pitäisi saada aikaiseksi tasapainoa. Tässä on paljon epäoikeudenmukaisuutta. ja Haluaisin kuulla lisää tästä, sillä Unkarin ja muiden uusien jäsenvaltioiden tuottajat ovat köyhtymässä, ehkä jo köyhiä ja 2011, jos mitään muutosta ei tapahtu, niin emme pysty pysäyttämään tätä kehitystä, niin meistä tulee tietynlainen siirtomaa, koska meidän pitää antaa meidän maa-alamme käyttöön paljon rikkaimmille maille. Tämä on ihan mahdotonta. Ei näin voi tehdä. Meidän on suojattava markkinoitamme, miten pystytään toimimaan niin, että tämä laillinenkin epäoikeudenmukaisuus saadaan ratkaistua. Kiitos. Valora. Kiitos. Seuraavaksi Kalniete. Euh, merci, monsieur le président. Euh, euh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Lissabonin sopimus astuu pian voimaan ja se antaa parlamentille entistä enemmän vastuuta myös tälle valiokunnalle, joka on vastuussa maatalouskysymyksistä. Tänä päivänä aloitettu keskustelu YMPn tulevaisuudesta on vain alku pitkällä tiellä. Minulla on täällä muutamia lukuja. Tällä hetkellä maanviljelijät käyttävät 17 prosenttia enemmän resursseja kuin mitä he saavat YMPstä tukimaksuina. En pidä tätä oikeudenmukaisena ja siksi minusta yksi YMPn uudistuksen päätavoitteista olisikin se, että varmistettaisiin tasa-arvoisuus, että kaikki EUn jäsenvaltiot saisivat oikeudenmukaisen osuutensa. YMP-maksuista. Kilpailun pitää olla reilua ja läpinäkyvää, jotta maanviljelijät voivat tehdä työtään oikeudenmukaisissa olosuhteissa. Tämä tietysti riippuu monista tekijöistä, julkisten hyödykkeiden määrittelystä, eläinten hyvinvoinnista ja niin edelleen. Monia muita tähän asiaan liittyviä kysymyksiä täytyy ratkaista EUn tasolla jotta saisimme yhtenäiset standardit kaikkialle ja että olisimme valmiita kehittämään uuden aikakauden maataloutta. Muutama sana siitä, kuinka voitaisiin kehittää tätä tilatukijärjestelmää ja kuinka voitaisiin in, viite vuosia tai viitevuosijärjestelmää kehittää. Minusta historialliset viitevuodet ovat väärä lähtökohta. Minusta pitäisi tarkastella nykytilannetta ja mielellämme osallistumme uusien tilatukijärjestelmän viitevuosien järjestelmän kehittämiseen. Myöskään yhteen hehtaariin perustuva kriteeristö ei ole oikeudenmukainen. Mitä tulee maaseutualueiden kehittämiseen, niin minusta tässä voitaisiin käyttää hyväksi sekä pilari ykköstä että kakkosta. Meidän tulee löytää hyvä tasapaino ja ottaa huomioon ne tekijät, jotka elävät maaseudulla, jotka tuottavat ruokaa ja sitten toisaalta myös kuluttajat. Jos ajatellaan maaseutualueiden kehittämisen rahoitusta, niin minusta ei voida lisätä rahoitusta maaseutualueiden kehittämisessä tilatukijärjestelmän kustannuksella. Jos tilatukijärjestelmää puretaan, niin siitä vapautuvat varat pitäisi ainakin jakaa uudelleen YMPn sisällä sillä tavoin, että voidaan helpottaa maanviljelijöiden siirtymää. Jottemme ole sellaisessa tilanteessa tulevaisuudessa, että joissakin maissa harjoitetaan tehotaloutta ja sitten uusissa jäsenmaissa maataloustuotanto on paljon vähemmän kilpailukykyisempää. Jos historiallisia viitevuosia käytettäisiin niin viitteenä, niin silloin uudet jäsenvaltiot eivät saa tarpeeksi tilatukea. Interventi. Kiitos ja nyt Hernan Garcia. Ja jos pitäydytte hieman lyhyemmissä puheenjohtajissa, niin kaikki ehtivät mukaan. Hernan Garcia. Sí, gracias, presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja se, mitä on nyt tapahtunut tämän epävirallisen asiakirjan kanssa. haluaisin muistuttaa tästä toisesta tapauksesta, joka, jonka koimme muutama kuukausi sitten parlamentissa. Silloinkin yhtäkkiä jostakin ilmestyi paperi juuri ennen kuin alettiin YMPn terveystarkastus. Komissio sanoi, että tällaista paperia ei ollutkaan olemassa. Mutta sitten kun se tuli julkisuuteen, se oli lähes 100 sen mukainen, mitä olimme kuulleet aikaisemmin. Eli ei tässä ollut mitään paljon menoa tyhjästä, vaan täysin täyttä asiaa. Tässä viitattiin näihin viitteisiin ja tavoitteisiin. Ja asiantuntijat, jotka tulevat paikalle, haluaisin kysyä. Viime rahoitusnäkymissä puhuimme ensin tavoitteista ja vasta sitten rahasta. Me voimme puhua tavoitteista YMPssä, mutta jos yhtäkkiä päätetäänkin pistää rahahanat kiinni, niin silloin ei tule enää kylliksi rahaa EUn politiikkaan. Ja mistä sitten leikataan, niin maataloudesta. Ja tätä kutsutaan modulaatioksi. Tässä käy niin, että me pilkkaamme kansalaista ei maanviljelijöitä. Sitten olisin halunnut kuulla hieman enemmän myös elintarvikeriittävyydestä. Jotkin EU:ssa sanovat, että voisimme luopua elintarviketuotannosta EU:ssa ja tuoda kaikki elintarvikkeet, mutta mi- miten silloin kävisi leivän hinnalle, jos viljakin pitäisi tuoda? Ja sitten VTO siitä ei puhuttu paljonkaan täällä. Se, että halutaan edistää ja edistää tiedotusta maataloudesta, niin se ei ole hyvä asia. Komissio ei ehkä tiedota, mutta on ulkoisia järjestöjä, jotka tiedottavat tukikysymyksistä. Ja monet kansalaiset ajattelevat, että tuet ainoastaan täyttävät tiettyjen tuottajien taskut eikä mitään muuta. Sitten Buckwell. Olen hänen kanssaan yhtä mieltä siitä, että YMPn tukien täytyy tuoda mukaan varmuutta, ei epävarmuutta, mutta on täysin legitiimiä antaa tukia viljelijöille, koska ne takaavat elintarvikesaatavuuden, parantavat ympäristönormien täyttämisen – takaavat myös eläinten hyvinvoinnin ja niin edelleen. Eli me emme saisi tällä tavoin kyseenalaistaa näitä tukia. Ja ne eivät toimi vapaasti, koska säännöt Euroopan tasolla ovat paljon tiukemmat kuin kolmansissa maissa. Mielestäni olisi hyvin tärkeää ottaa aina huomioon silloin, kun YMPtä muokataan, että tuottajillamme on kilpailuhaitta. Kolmansissa maissa ei sää, vaadita, ja sillä ei vaadita samoja ympäristönormeja, eläinsuojelukysymyksiä, tuulikysymyksiä ja niin edelleen. Jos näin ei tehdä, niin emme voi luopua YMPstä, jossa on suoria tukijärjestelmiä viljelijöille. Kiitoksia. Nyt minun on antava puheenvuoro Allansonille. Hän pitää loppupuheenvuoronsa tässä vaiheessa, koska hän on poistuttava. Olkaa hyvä. Tack Paolo för ordet. Kiitos Paolo. Olen hyvin iloinen, se minun täytyy sanoa. Olen hyvin iloinen siitä syystä, että järjestitte tämän päivän seminaarikeskustelun ja hienoa, että sain olla siinä mukana. Olen iloinen siksi, että sain sen vaikutelman, että täällä ollaan hyvin yksimielisiä siitä, millaiselta tulevan maatalouspolitiikan tulisi näyttää. Olen iloinen siksi, että monet puheenvuoroissaan ovat korostaneet sitä, että eurooppalaisessa maataloudessa on kehittymispotentiaalia. Se voi kasvaa, luoda työpaikkoja, se voi erikoistua ja minä olen iloinen siitä, että tämä työ ja kehitys tapahtuu nimenomaan maaseutualueilla, jotka tarvitsevat tällaista uutta potkua. Olen tyytyväinen myös siksi, että monet puheenvuoroissaan ovat nähneet etuja siinä, että enemmän rahoitusta ohjattaisiin julkisiin hyödykkeisiin, jotta voitaisiin rahoittaa sellaisia asioita, joita ei vielä markkinoilla ole, joita ei voida kaupoista ostaa. No toiseksi haluaisin nimetä muutamia sellaisia asioita, joista mielestämme pitäisi keskustella tämän päivän keskustelun lisäksi. Ja ensiksi yksinkertaistaminen. Miten tulevaisuuden maatalouspolitiikka olisi hyväksyttyä. Se on hyväksyttyä, jos se on yksinkertaista myös veronmaksajien silmissä. Sen pitää olla niin yksinkertaista, että myös maanviljelijät ymmärtävät YMPtä. Minä tapaan työssäni paljon maanviljelijöitä kaikkialla Euroopassa ja tänä päivänä maajussit eivät ymmärrä luomaamme maatalouspolitiikkaa. Se on suuri puute. Ja jos ihmiset ymmärtävät maatalouspolitiikasta jotain, niin silloin sen hyväksyttävyys myös kasvaa. Sekä maanviljelijät että veromaksajat hyväksyvät helpommin yhteisen maatalouspolitiikan, mikäli sen pystyvät ymmärtämään. Emme myöskään saisi unohtaa sitä mahdollisuutta, mikä maanviljelijä, mikä maanviljelijöillä on uusiutuvien energianlähteiden tuotannossa. Euroopassa meidän täytyy siirtyä yhä nopeammin kohti fossiili, yhteiskuntaa, joka ei käytä fossiilisia polttoaineita. Minä olen Ruotsissa aina sanonut maanviljelijöille, että maanviljely on ensimmäinen toimiala, joka voisi toimia täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Haluaisin haastaa teidät myös keskusteluun näistä kiintiöistä. Kiintiöitä on aina ollut ja niitä tulee olemaan useilla aloilla, mutta näen jo nyt, jos ajatellaan vaikkapa maitoalan kriisiä, että kiintiöjärjestelmät eivät ole auttaneet eurooppalaisia maanviljelijöitä lainkaan. Ja siksi kiintiöjärjestelmä pitäisi kyseenalaistaa ja miettiä sen tulevaisuutta. Lisäksi mielestäni meidän tulisi pohtia, miten rahat käytetään. Käytetäänkö ne parhaalla mahdollisella tavalla? Tällä hetkellä esimerkiksi elintarvikkeet ovat aika kalliita. Elintarvikkeiden hinnat kasvavat samalla, kun maataloustuottajien tuottajahinnat laskevat. Mi- mihin ne rahat katoavat siitä välistä? onko kyse kilpailuvääristymistä vai muista systeemivioista. Meidän tulisi miettiä asiaa sekä maanviljelijöiden, veromaksajien ja kaikkien kuluttajien näkökulmasta, mihin nämä kaikki rahat katoavat. Ja viimeiseksi toteaisin, että on vielä yksi asia, joka ei ole tullut ilmi päivän keskustelussa. Proteiini huolto ikään kuin Euroopassa. Kun keskustelemme kaikista mahdollisista asioista, niin meidän täytyy myös muistaa, että huolehdimme siitä, että proteiinipitoisia elintarvikkeita on aina olemassa ja saatavilla Euroopassa pitäisikö proteiinikasveja tuottaa Euroopassa vai ei. Nämä ovat asioita, joita pitää pohtia, kun pohdimme yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä kaikkia. On ollut oikein mukavaa olla täällä tänään ja nähdään taas. Kiitos. Kiitos Eskil. Sitten jatkamme keskustelua. Stefan Lefol, olkaa hyvä. Lefol. Merci, monsieur le président. Bon. Kiitos puheenjohtaja. Tässä nyt puhumme keskenämme. Puhun lyhyesti, koska on jo sanottu paljon ja kello on aika paljon. Pari seikkaa. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että olisi todella puhuttava Euroopan koko talousarviosta, ei ainoastaan maatalousbudjetista – maatalousbudjettiin kiinnittävät paljon huomiota ne, jotka haluavat sitä alentaa, mutta varmasti alusta alkaen aiotaan puhua koko Euroopan budjetista. Tämä on mainittu. Tilanne eri maissa ei anna aihetta optimismiin. Ja sitten toisaalta tässä on nyt paljon ajatuksia kuultu, kuunneltu tarkkaan. Pitää miettiä sitä, mihin halutaan mennä. Puhutaan budjetista ennen kuin puhutaan tavoitteista, e, mutta mihin tavoitteisiin pyritään, siitä pitää lähteä liikkeelle. Jos valiokunnassa jostain pitää puhua, niin nimenomaan tavoitteista. Täällä puhutaan elintarvikekysymyksistä. Fischerpur sanoi tämän. Miljardi ihmistä kärsi nälkää maailmassa. 18 miljoonaa eurooppalaista. Ei saa unohtaa tätä. 18 miljoonaa on aliravittuja Euroopassa. Tämä on siis hyvin tärkeä asia. Ympäristökysymys, siitä puhutaan paljon. On jopa kehitetty kolmas pilari ilmastonmuutosta varten. Tämä kiinnostaa monia, mutta ratkaisiko tämä ongelman, jos kyseessä on tärkeä asia koko Eurooppaa ja koko maailmaa varten, niin sitten pitää löytää välineet ongelman ratkaisemiseen. Sitten taloudelliset, sosiaaliset kysymykset, kaikki puhuvat kilpailukyvystä, No minä kyllä puollan sitä, että maataloustuotanto olisi täällä kilpailukykyistä, mutta ei tämä voi olla ainoa kriteeri, kun lähdetään tarkastelemaan maatalouden toimivuutta. Euroopassa on paljon muutakin. Yhteiskunnalliset kriteerit, työllisyys on toinen tärkeä kriteeri ja toisaalta monimuotoisuus. Ranskan, Euroopan maatalous, maatalouden monimuotoisuus on hyvin tärkeä, jos juustoja, Eh, kinkkuja ja muuta. Eli on hyvin tärkeää, että samalla ollaan taloudellisesti kilpailukykyisiä, ympäristön kannalta toimintakykyisiä myös yhteiskunnallisesti ja luodaan työpaikkoja. Tämä tässä on tärkeää. Pitää pystyä antamaan vastaus elintarvikekysymykseen sekä Euroopan että maapallon tasolla. Pitää huomioida ympäristökysymykset ja vastaamaan siihen, minkälaista Eurooppaa me haluamme, minkälaisen kuvan haluamme antaa eurooppalais, Euroopasta maantieteellisenä alana. Tästä pitää puhua. Ja sitten tekniseltä kannalta pitäisi sanoa, että sen sijaan, että puhutaan ensimmäisestä ja toisesta pilarista ja niiden välisistä käytävistä ja miten akselit 1, 2 ja 3 pitää hoitaa. Tarvitaanko tässä nyt todellakin maatalous- ja maaseutupolitiikkaa? Ei, me tarvitsemme maatalouspolitiikkaa ja myös ympäristöpolitiikkaa maaseutupolitiikan lisäksi kolmea eri politiikkaa. Aina kun annetaan tukea maataloudelle pitää huomioida kaikki kolme tavoitetta. Voin yhtyä siihen, mitä Chatelier sanoi ja myös ensimmäinen puhuja. Eli on tärkeää, että Euroopan maatalouspolitiikka voi varmistaa siirtymän sellaiseen maatalouteen, jossa huomioidaan ympäristö, sosiaaliset seikat ja työllisyys. Jos näin ei tehdä, niin ei kannata enää puhua lisää tavoitteista, jos halutaan tavoitteita, niin pitää pyrkiä niiden saavuttamiseen. Minusta olisi tärkeää, että olisi ympäristö, sosiaalinen ja ympäristöpilari, joka huomioi kaiken sen, mikä meillä nyt on edessämme ja mitä pitää tehdä tulevaisuuden osalta. Kiitos Stefan tästä innostavasta puheenvuorostasi. Voimme olla näistä asioista todella yhtä mieltä. Sanomme tämän täällä keskuudessamme, mutta myös niiden kanssa, jotka kantavat vastuuta näistä asioista. Eli näitä asioita on tärkeää korostaa. Seuraavaksi Sekirski. Przyszłość wspólnej polityki rolnej wymaga kontynuacji zmian. Kiitos. YMP vaatii jatkuvia muutoksia. Näitä on jo tehty. Ja näiden muutosten täytyy pystyä vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. Näitä ovat ilmastonmuutos, globalisaatio ja elintarvikehuollon turvaaminen. YMPn täytyy olla myös oikeudenmukaisempi. Vaikkakin minun täytyy sanoa, että en pidä siitä, että rahaa vain viljellään ympäriinsä. Maatalouspolitiikan kustannukset ovat vain 0,43 prosenttia EUn yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta mutta, se on, mutta prosenttiosuus EU-budjetista on tietysti paljon suurempi. Onko tämä paljon vai eikö ole? Budjettiosuutta lasketaan 34-35 prosenttiin EU-budjetista vuoteen 2050 mennessä. Katsokaapa maanviljelijöiden tuloja. Maanviljelijät ansaitsevat vähemmän kuin yleensä työntekijät muilla aloilla. Jos ajatellaan energiavarmuutta, niin se on hyvin keskeisessä roolissa nykyään, niin kyllä elintarvikevarmuuskin on tai sen pitäisi olla. Talouskriisi on osoittanut selvästi, että markkinat eivät pysty säätelemään itseään. Maanviljelijät eivät elä vakaissa olosuhteissa ilmasto muuttuu, ilmasto ja sääolosuhteet muuttuvat, joten pelkällä rahalla ei voida taata maatalousmarkkinoiden vakautta. Kuinka paljon ilmastonmuutos tulee maksamaan maanviljelyalalle, entäs, entä talouskriisin seuraukset? EU-budjetista saadaan entistä vähemmän rahaa maatalouspolitiikan rahoittamiseen, jos ajatellaan kaikkia niitä haasteita, joita YMPllä tai maatalous, maataloudella ylipäätään tulevaisuudessa on. Kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä maataloustuotanto voi niellä verrattuna siihen, kuinka paljon se tuottaa? Tätä pitäisi pohtia. Entä sitten vesivarojen hallinta? Maataloudessahan rationalisoidaan vesivaroja hyvin paljon tai niiden käyttöä. Mitä me haluamme tukea? Ilmastonmuutoksen torjuntaa, ympäristön suojelua, elintarvikevarmuuden kehittämistä ja niin edelleen. Meidän, me emme voi jakaa rahaa joka suuntaan, vaan meidän täytyisi kohdentaa toimintaamme paremmin. Ja kuinka me sitten valvomme asianmukaista käyttöä ja kuinka mittaamme sitä, mitä etuja rahankäytöstä saadaan ja miten mitataan ylipäätään niitä yleisiä etuja, joita maatalousalan olemassaolo tuo. Jos tarkastellaan VTOta ja toisaalta yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin meidän täytyy noudattaa jonkinlaista globaalia lähestymistapaa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Seuraavaksi puhuisin hetken kohesiopolitiikasta ja yhteisestä maatalouspolitiikasta. Miten maatalouden kehittämisrahastot so- sopivat tähän yhtälöön? Sehän ei ole sama kuin maatalouspolitiikka. Minusta me tarvitsemme hyvin tarkkaan määriteltyä maatalouspolitiikkaa. Komissiokin on tätä mieltä, mutta haluaisin sanoa sana sen uusien jäsenmaiden näkökulmasta. Älkää unohtako, että maatalous on hyvin erilaista uusissa jäsenmaissa kuin vanhoissa. Tätä ei ole syytä unohtaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Mäkines. meillä on vielä seitsemän kahdeksan pyyntöä. Koittakaa selvitä mahdollisimman pikaisesti. Mäkinäs. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska kello on paljon. Toivon kuitenkin, että palaamme tähän asiaan vielä myöhemminkin. Ensinnäkin budjettikysymys on todella kriittinen. Näin on tässäkin tapauksessa, mutta se on todella suuri asia. Ja sitten tämä asiakirja, sen vuotaminen tapahtui ehkä sitä varten, että se tulisi meille poliitikoille, jotta se ei olisi yhtä äärimmäinen kuin oli tarkoitus alun perin ja näin emme suuttuisi niin paljon. Näinhän hallitukset tekevät koko ajan, eli kaikkien kauheinta vähän parannellaan ja näin se sitten yritetään saada läpi. Ja sitten toisaalta sanoisin, että esitelmät ovat olleet oikein mielenkiintoisia, jotkut aika akateemisia, ja niillä on kuitenkin selviä käytännön seurauksia. Minä en voi yhtyä siihen, mitä täällä on sanottu kriittisesti YMPstä, ja vaikutti siltä, että valiokunta suhtautuu niihin ikään kuin raamatun sanoina. Pitää ymmärtää, että suuri yleisö ei ole yhtä kriittinen kuin mitä voisi tiedotusvälineistä päätellä ja pitää huomioida muukin kuin mitä tiedotusvälineissä on viimeksi dramaattisesti sanottu YMPstä. Minä olen itsekin ollut toimittaja, olen nyt poliitikko, eli ymmärrän kyllä argumentin molempia puolia. Olisi hyvin vaarallista, jos meidän politiikkamme ajatusi suuntaan tai toiseen vain siksi, että joku asia on viimeksi ollut skandaalinomaisesti esillä. Kyllä yleisö ymmärtää hyvin maataloutta ja antaa sille tukensa. Se ymmärtää myös markkinaepäonnistumisasian ja etsin täältä ihan suoran lainauksen sitä, mitä on sanottu, eli yhteiskunta arvostaa kovasti palveluita, mutta minä lisäisin, että palveluille ei anta kovinkaan korkeaa hintaa ja poliitikkojen tehtävä on asettaa hinta näille palveluille ja näin on tehtävä näissä keskusteluissa. Elintarviketurva on todella todella tärkeä. Minä edessä eh, parlamentissa tästä valmistin mietinnön suora tulo tilatuki on hyvin oleellinen ja sen takia se on otettu käyttöön. Minulla olisi siihen liittyvä kysymys ja kommentti. Minua huolettaa se, jos täysin irrotetut tukitapaukset joutuvat kärsimään ja haluaisin kysyä, olisiko mahdollista tässä vähän uudistaa viite aikakautta. Eli vähän oudolta tuntuu ehkä, jos ensin tuki irrotetaan tuotannosta ja sitten tehdään tällainen eh, ajantasaistaminen, mutta tällaista on puhuttu kuitenkin kentällä, eli siksi tästä kysyn, ei sen enempää, koska muutkin haluavat puhua. Vielä palaamme näihin asioihin ja kiitos kaikille puhujille. Mäkinen. Kiitos, seuraavaksi Garcia Pérez. Gracias, señor presidente. Kiitos, puheenjohtaja. No, nyt on aika vaikea enää tässä vaiheessa ottaa uusia elementtejä tähän keskusteluun. Tässä olemme kuulleet monenlaista mielenkiintoista. Ehkä voisimme korostaa joitakin totemuksia, joita täällä on kuultu, mutta uskon, että meillä on vielä aikaa jatkaa tämän päivän keskustelua myöhemmin. Komission jäsen totesi kaksi asiaa hyvin fiksusti mielestäni. Hän sanoi, että meidän täytyy puolustaa voimakasta, vakaata maatalouspolitiikkaa ja meidän täytyy saada aikaan muutoksia. Tämä oli mielestäni fiksua, koska tästä kaikki olemme yhtä mieltä. Ehkä vaikeata on sitten määritellä nämä muutokset, joita täytyy saada aikaan. Täällä puhuttiin myös lisäarvosta, jota jolla maataloudella, jota maataloudella voi olla esimerkiksi ympäristöasioissa tai työllisyyskysymyksissä ja siinä, että ihmiset jäävät maaseudulle. Ja nämä asiat täytyy muistaa silloin, kun laadimme strategiaa koskien näitä muutoksia. Sitten kaksi asiaa, johon haluaisin konkreettisesti ja nopeasti puuttua. Mitä tulee tähän suoraan tilatukeen, siitä on usein jo tänään puhuttu. Ministeri puhui tästä myös ja hän puhui kielteisistä vaikutuksista, joita tällä on osittain ollut. Ja samoin muut puhujat ottivat esiin suoran tilatukeen liittyviä kysymyksiä. Meidän täytyy pohtia täällä, mitä muutoksia tähän suuntaan tarvitaan, mutta emme saa puhua ainoastaan kielteisistä vaikutuksista, joita tällä järjestelmällä on ollut, vaan toisaalta myös myönteisistä vaikutuksista. Siis molemmat puolet täytyy muistaa. Varmasti monet viljelijät ja karjan kasvattajat Euroopan unionissa pystyvät jatkamaan elinkeinoaan tämän tukimuodon ansiosta. Monet sanovat, että sen ansiosta, että saan tukea, voin jatkaa toimi, toimintani. Muuten olisin joutunut pistämään pellot pakettiin. Eli meidän pitää nyt katsoa, minkälaisia muutoksia tarvitaan, mutta samanaikaisesti meidän täytyy pitää kokonaiskuva mielessä. Sitten koko iltapäivän ajan usean otteeseen puhuttiin siitä välttämättömyydestä, että Euroopan kansalainen ymmärtäisi asiat. Puhuimme hänestä veronmaksajana – puhuttiin myös siitä, mitä rahalla tehdään. Totta kai olen yhtä mieltä tästä, mutta meidän täytyy muistaa myös kansalainen kuluttajan näkökulmasta. Hän on myös kuluttaja. Meidän täytyy kertoa hänelle, mitä eu budjetilla tehdään. Ja samoin eurooppalaisen kansalaisen täytyy saada kuluttajana ymmärtää se, mitä tehdään ja miksi hän maksaa maitolitrasta tai lihakilosta kaksi kertaa enemmän kuin joitakin vuosia sitten – vaikka maanviljelijä saa edelleen saman tukisumman. Tämä on monimutkainen keskustelu, jo, ja meidän täytyy kaikkien ymmärtää, mikä vastuu meillä on. Ja tässä todella on pelissä nyt Euroopan unionin maatalouden tulevaisuus. Ja toivon, että tulevina aikoina saamme aikaan selkeitä pohdintoja ja tämä kuuluisa epävirallinen asiakirja, joka nyt on ehkä vuotanut julkisuuteen tai ei, niin jäisi syrjään ja kiinnittäisimme huomiota siihen, kuka kantaa vastuun, kun nyt muokkaamme tuhansien ja tuhansien maanviljelijöiden tulevaisuutta Euroopassa. Kiitos. Seuraavaksi Behu. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ja on hienoa, että täällä on nyt ähm, keskusteltu tästä yhteispäätösmenettelyn vahvistumisesta ja me voimme valmistautua käsittelemään näitä vakavia kysymyksiä, painavia asioita. Ja minä keskityn tämän päivän puheenvuorossani vain periaatteellisiin kysymyksiin. Ensiksi meidän täytyy olla tehokkaita ja miettiä, mikä on kansalaismielipide. Ja täytyy olla hyvin huolellisia, kun pyrimme yhdellä politiikalla saavuttamaan useita tavoitteita. Meidän tulisi muuttaa nimeä, yhteinen ravitsemuspolitiikka vaikkapa. Ja tällä tavoin me voisimme helpottaa tämän politiikan ymmärtämistä jos me puolustamme maatalouspolitiikkaa, niin silloin tietysti me, kyse on ravitsemuksesta, ei ainoastaan siitä, että se on välttämätöntä, vaan siihen liittyy myös paljon laadullisia, määrällisiä ja turvallisuusaspekteja, miten ja maankäytön politiikkaa ja ympäristöpolitiikkaa ja niin. Se on hyvin laajalle ulottuva politiikka. Ja tässä ei voida myöskään käyttää ainoastaan näitä ympäristönäkökohtia. Ja Totta kai ympäristö tai maatalouspolitiikalla on paljon myös ympäristövaikutuksia, eli tätä tulisi ehkä liikaa kuitenkaan korostaa. Toinen asia on se, että tässä on paljon puhuttu ensimmäisestä ja toisesta pilarista ja kuuntelin huolella Stefan Le Follin puheenvuoroa. Ja mikä on tämä, tämä peruskysymys, mikä on se pointti, minkä takia meillä on YMP Euroopassa? Olen samaa mieltä monien puhujien kanssa, esimerkiksi herra Satelierin. Tässä on kyse todellisesta eurooppalaisesta politiikasta. Ja <clears throat> meidän tulisi tässä, hyvät kollegat, vertailla YMPtä muihin sataprosenttisesti eurooppalaisiin politiikkoihin. Kaikki sanovat, että YMP maksaa paljon, mutta monilla muilla aloilla valtiot osallistuvat yhteisrahoituksella muihin politiikkoihin, mutta YMP on kokonaan siirretty Euroopan unionille. Tätä pitäisi myös korostaa. Minä haluaisin vielä pohtia muita kysymyksiä, kun tässä puolustetaan ympäristöä ja kuluttajia niin me emme saa tätä tehdä kuitenkaan äh, maanviljelijöiden kustannuksella. Jos ajatellaan, ajatellaan että meidän tulisi miettiä, miten pidämme kiinni elintarvikkeiden turvallisuudesta myös tässä yhteydessä. Kuluttajat haluavat äh, kotimaisia elintarvikkeita ja sitten miten me voimme tuoda näitä tuotteita Euroopan, jos ne eivät noudata laatuvaatimuksia. YMP on hyvin kaiken kattava konsepti, joka maanviljelijöillä on hyvinä ja huonoina aikoina. Ja täytyy tietysti miettiä, ja kun puhutaan näistä äh, kustannuksista, täytyy miettiä, mitkä kustannukset tähtävät siihen, että kuluttajaa suojellaan esimerkiksi. Täällä on hyvin moninaisia vaikutuksia. Olen pyrkinyt puhumaan mahdollisimman nopeasti ja tiiviisti. Nyt menen vielä yhteen asiaan ennen puheeni loppua. Niin, VTOsta vielä. Täälläkin talossa on usein kokoustettu ja kuultu mielenkiintoisia raportteja Dohan sopimuksen vaikutuksista ja niin edelleen. Ja tänäänkin VTO-asiat ovat tulleet esille mitkä olisivat Dohan sopimuksen seuraukset. Pitääkö meidän todella ähm, saada millä, millä hinnalla hyvänsä Dohan sopimus aikaan? Ja tässä ei voida, ei voida niin kaksijakoisesti sanoa, että liberalismi olisi vastaus kaikkeen. Ehkä pitäisi pohtia muitakin aspekteja. Grazie. Grazie onorevole José Bové e poi abbiamo... Seuraavaksi José Bové ja sitten kolme viimeistä puheenvuoroa. Oui, je... C'est celui-là? Non, c'est celui-là. Niin, onko se tämä mikrofoni, eikö toinen? Oli ilo kuulla kollegan puheet, jos hän olisi ottanut näin kantaa aikaisemmin, hän olisi voinut tulla kanssamme Seattlein kaduille. Mutta vuosi sitten näin ehkä olisi aikaa säästynyt, mutta ehkä voimme tavata Genevessä loppukuusta. Niin, jos YMPtä pidetään legitiiminä, noin siksi pitää katsoa, onko se legitiimiä vai ei. Minun mielestäni YMP ei nykymuodossaan ole legitiimi. Se on sosiaalisesti epäoikeudenmukainen, jos ajatellaan jakautumista 80 prosenttia, 20 prosenttia eh, menee 20 prosentille, kaikki tietävät tämän. Se on myös ympäristön osalta katastrofi, se ei ole pysäyttänyt eh, saastuttamista, on suuria maa-aloja ja vesistöjä, jotka ovat saastuneet ja taloudellisesti se on täysin absurdi, sillä tätä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että eh, tuotteiden hinnat eivät liity tuotantokustannuksiin. Nyt ei ole yhtään eurooppalaista tuottajaa, joka pystyisi tuottamaan maailmanmarkkinahintaan, mutta se on kuitenkin hinta, jota meille ollaan pakottamassa, mutta kukaan maanviljelijä ei pysty tähän hintaan tuottamaan. Ja nyt tarvitaan todellakin YMPn legitimiteetin lisäämistä. Pitää lähteä uudelleen perusasioista liikkeelle. Perusasiat on otettu esille. Meillä on elintarvike omavaraisuus, oikeus saada ruokaa itsellemme myös muualla maailmassa sama oikeus ja toisaalta biodiversiteetti ilmasto ja työllisyys. Työllisyys on hyvin tärkeää. Jos katsotaan luomutuotantoa, niin tässä tulee enemmän työllisyyttä. Tiedämme, että tuotantomuodot voivat myös vaikuttaa työllisyyteen. Nyt on selvää, että pitää lopettaa tämä logiikka, joka on ollut käytössä vuodesta 2002, eli että maatalouspolitiikan ainoa tarkoitus on antaa niille, jotka hyötyvät kansainvälisesti siitä 700 prosentista tuotantoa, joka liikkuu maasta toiseen. Tämä ei ole järkevää. Tässä tuhotaan työllisyyttä ja monimuotoisuutta siksi, että tämä on ainoa tavoite, johon pyritään. Nyt tarvitaan uusia välineitä. Minusta meidän politiikkamme on legitiimiä, jos saamme oikeanlaiset välineet aikaiseksi. Niiden pitää olla kolmenlaisia. Pitää lähteä liikkeelle tästä perusasiasta, eli että erotetaan toisistaan tuet ja tuotanto. Tämä on ehkä etäällä tästä konsensuksesta, joka saatiin aikaan. Irrottamisen tarkoituksena ei ollut olla tehokkaampia, vaan tarkoitus oli piilottaa tuet ja mennä oranssista laatikosta vihreään laatikkoon. Muuta ei haluttu tehdä. Ja me emme saa lähteä purkamaan tukea, jos ajatellaan vaikkapa maitokiintiöitä. Tämä on tästä yksi esimerkki. Hinnat on myös asetettava. Tästä on puhuttu maidon yhteydessä, mutta tarvitaan eurooppalaisia kansallisia hintoja, jotka pohjautuvat tuotantokustantuksiin, jotka aiheutuvat siellä niillä alueilla, joilla tuotanto on helppoa ja sitten pitää antaa tukea siellä, missä tuotanto on vaikeampaa. Ja sitten lopuksi on tuettava ekologisesti vastuullisia tuotantomuotoja ja autettava tietyn tuotannon teollistamisen purkamista, ei pidä antaa lisää tukea teolliselle maataloustuotannolle, johon, jota varten tuodaan 20 miljoonaa soija tonnia Etelä-Amerikasta. Tämä ei taloudellisesti ole järkevää, jos halutaan huomioida eurooppalaiset kuluttajat ja kansalaiset ja myös maanviljelijät, niin sitten pitää uudistaa kokonaan tämä maatalouspolitiikka. Kiitos Jose. Seuraavaksi Jär ja sitten Herbert Dorfman. No, eh, Kiitos herra puheenjohtaja. On neljä lyhyttä huomautusta. Ensiksi tämä epävirallinen asiakirja, joka on paperikorissa. Tämä oli hieman outoa, mutta on tärkeää, että tässä nyt puhutaan tästä tehtävästä ja tavoitteista, mutta tämä epävirallinen asiakirja osoittaa minulle, että pitää aina pitää silmässä budjetti. Eli jotkut ovat sitten sitä mieltä, että rahakysymyksiä ei pitäisi käsitellä, mutta kyllä näitä pitää aina yhdessä käsitellä. Ja sitten vielä tämä YMP ja sen muuttaminen. Minusta YMP sellaisena kuin se nyt on, ei ole tullut kehityskaarensa loppuun vielä. Kuten tässä kollega jo alussa totesi, niin aika kustannustehokkaasti voimme tuottaa elintarvikkeita 500 miljoonalle ihmiselle täydentävin ehdoin ja ympäristö silmällä pitäen. Ja tosiaan maatalouspolitiikka on uudistettu useaan otteeseen ja sen osuus EU-budjetista on vain vähentynyt. Tällä tiellä on hyvä jatkaa. Ja sitten nämä suorat tuet. Minua häiritsee se, että kansalaismielipiteen mukaan kansalaismielipide on sitä mieltä, että maanviljelijöille annettaisiin rahaa, vaikka he eivät tekisi mitään. Eihän tämä ole totta. Meidän tulisi kansalaisille selvittää, että jotta maanviljelijät saavat rahaa, niin heidän pitää myös tehdä jotain. Tuki on irrotettu tuotannosta, koska tuotteita on liikaa markkinoilla joka tapauksessa. Me olemme keksineet muita kriteerejä, jotka täyttyessä, joiden täyttyessä rahaa tarjotaan. Joten ei tämä nyt ihan näin mene. Ja joku sanoi, että 5 miljardia euroa tähän riittäisi, mutta joka näin väittää, ei huomioi ollenkaan maatalouspolitiikan perustavanlaatuisia tavoitteita esimerkiksi elintarvikevarmuuden takaamisessa, joten kyllä tämä rahaa vie, se on selvää. Ja sitten tämä kuuluisa toinen pilari. Monet ovat tätä kiitelleet, mutta kyllähän täällä on selviä puutteitakin. Tämä yhdistetään aina yhteisrahoitukseen. Ja joka tätä puolta, niin ei pitäisi unohtaa sitä, että yhteisrahoitus riippuu myös siitä, että jäsenvaltioilla on siihen rahaa. Ei tähän voida liikaa odotuksia ladata, eikä tämän voi antaa johtaa siihen epäreiluun tilanteeseen, että ainoastaan ne maat, joilla on siihen rahaa varaa, voivat yhteisrahoitukseen osallistua. Kiitos. Kiitos, sitten herra Dorfman. Kiitos, puheenjohtaja. Olen kiitollinen siihen, että tänään käymme tätä keskustelua Olemme vasta tiemme alussa. Nyt pitää asettaa kysymys siitä, kuinka paljon oikeastaan edes tarvitaan tällaista syvällistä muutosta. Kymmenen vuoden aikana on tehty kolme suurta uudistusta vuonna 2003, sitten terveystarkastus ja taas tarvitaan uutta uudistusta. Ja voimmeko ole